Liebe Kolleginnen und Kollegen. Parhaat kollegat, oikein sydämellisesti tervetuloa tähän ympäristövaliokunnan ensimmäiseen kokoukseen kesäloman jälkeen. Toivon, että teillä kaikilla on ollut virkistävä kesäloma ja että olette täynnä energiaa meidän ohjelmamme syksyksi. Syksyn ohjelmamme on erittäin kunnianhimoinen. Meillä on vuoden loppuun mennessä paljon tehtävää heti ensimmäisellä kokousviikolla torstai-iltapäiväkokous harventaa hiukan rivejä, mutta me olemme kyllä päätösvaltaisia ja voimme näin ollen lähteä käsittelemään tätä esityslistaamme. Niin ensin esityslistan hyväksyminen. Ei muutos toiveita, joten esityslista on näin hyväksytty. Sitten kohta kaksi, minun ilmoitukseni. Kaksi muutosta. Jorgos Hatsimarkkaakis Britta Raimas äh, korvaa hänet ja John Maria Utsasin korvaa Andrea Zanoni. Nämä uudet kollegat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi valiokuntamme jäseniksi. Oletteko te paikalla? Aha, ensi kerralla vaihdatte sitten. Hyvä. 31. elokuuta toteutettiin kuudennen ympäristön toimintaohjelman loppuarviointi. Tämähän oli komission heiniä ja me teemme oma-aloitemietinnön, joka koskee seitsemättä toimintaohjelmaa. Kuudes ohjelma päättyi ja parlamentti on tehnyt hyvin selväksi haluamansa seitsemännen toimintaohjelman. Komissio on ollut hiukan epäileväinen, mutta myös ympäristöministerineuvosto haluaa seitsemännen ympäristön toimintaohjelman. Meillä oli tapaaminen Johannesburgissa Durbanin ympäristökokousta valmist- sen valmisteluiksi ja järjestettiin suuri kokous, sellaisten maiden kokous, jotka eivät voi ymmärtää sitä, että Kioton ohjelma ei jatkuisi, vaan jotka haluavat Kioto kakkosen. Meille toimitettiin Itävallan itävaltalaisten kansalaisaloite 700 000 allekirjoitusta ja meillähän oli Tukholmassa maailman vesiviikko viikko. Viime viikolla mehän haluaisimme tämän vesijalanjäljen ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti. Kyse on siis veden kulutuksen vähentämisestä, veden säästämisestä. Sitten vielä tuomioistuimen päätös tältä viikolta. Se liittyy mehiläishunajaan sekä sen saastumiseen. GMOt ovat hunajaa saastuttaneet ja tuomioistuin päätti Imkanin puolesta, hyväksyi heidän korvaushakemuksensa. Eli todella mehiläisen kasvattajat, jotka olivat tämän kanteen nostaneet, saavat nyt vahingon korvauksia geeni saastutuksen vuoksi ja tämä on heille erittäin myönteistä. Hmm, mehiläisethän voivat lentää jopa 16 kilometrin matkan, joten tämä tarkoittaa sitä, että suoja-alueiden tulee olla varsin laajoja. Vaikutukset ovat siis suuret ja tulemme sitten näkemään, mitä tapahtuu. 12. lokakuuta järjestetään kuuleminen epilepsiasta. Epilepsiahan, epileptikoja on Euroopan unionissa miljoonia. Ja sitten 30.11. kello 16.30-18.30 työryhmä vaihtoehtoisesta lääketieteestä vaihtoehtoisista lääkkeistä. Tässä nämä ilmoitusasiat, joita minulla oli tuolta kesältä. Meillä on aika paljon ohjelmaa esityslistalla, joten jos sallitte, siirrytään heti esityslistan kolmanteen kohtaan parlamentin kanta talousarvioesitykseen 2012 kaikki pääluokat. Valmistelija on Jutta Haug, tarkistuksia koko joukko ja näistä tarkistuksista äänestämme. Ja voinemme nyt aloittaa äänestyksen vai haluaako valmistelija vielä puheenvuoron? Muutama eh, pieni vinkki ensinnäkin haluaisin eh, huomauttaa, että me ihan vain noin tyhjästä eh, äänestä, vaan meillä oli varjoesittelijän tapaamisia viimeisin tiistaina ja minä siellä kaiken sen joka tästä listalta löytyy suosituksena, niin selitin ja perustelin. Päätöslauselmasta haluaisin vain sanoa sen verran, että jotka kohan sanovat, että minä kirjoitin kaikkea, kaikkea järkevää ja miksi vastustat sitä, esimerkiksi kyllä kaakiksen tarkistusta. Se on ihan totta, mutta emme voi tehdä mitään romaania päätöslauselmaksi eh, seuraavan vuoden budjettia varten. Kaikki se, mitä te kirjoititte, oli varmasti hyvä asia, mutta eh, sen olemme eh, varmasti kolme kertaa parlamenttina hyväksyneet myönteisenä asiana joka kerta silloin, kun äänestimme Eurooppa 2020 strategiasta. Siksipä sellaisissa kohdin, jossa ei ollut oikeastaan mitään väärää ja mitä minä en mitenkään vastusta, minä vain vastustan sitä, että otamme sen päätöslauselmamme, koska sillä ei ole mitään tekemistä yhden vuoden budjettipäätöslauselmassa. Vielä pari asiaa. Se, mitä Corin e, Lepage halusi, hän halusi tai hän haluaa varmaan vieläkin, antaa antaa EFSAlle 5 prosentin varauksen huomautukselle, että EFSAssa ei ole ratkaistettu eturistiriitoja. Menettelytapa ei ole ratkaistu. Minun on sanottava tähän, että olen harvoin nähnyt virastoa, joka on ponnistellut niin kovasti vaatii ratkaistakseen eturistiriidat. Tämä on ensimmäinen huomio, vaikka se onkin vain minun kommenttini. Ehkä meidän pitäisi vähintäänkin meidän vastuuvaliokuntana ja eh, EFSAn yhteyshenkilö näin sopi minun kanssani. Ehkä meidän pitäisi odottaa sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin aikoo tehdä niiden neljän viraston suhteen, joille se aikoo tehdä erikoistyyskertomuksen. Mitä tässä sitten selviää? Jos siinä näkyy, että EFSA on käyttäytynyt väärin, niin voimme silti vielä ryhtyä toimenpiteisiin, mutta ei meidän pidä sitä nyt ottaa tässä budjettimenettelyssä esiin. Ja viimeinen asia. Minä en tänä vuonna antanut mitään suosituksia pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Tämän selitin myös varjoesittelijöiden tapaamisessa. Viime vuonna toimistoni ja minä, erityisesti Katja, ponnistelimme hyvin paljon luimme huolellisesti kaikki kollegien, kollegojen ehdotukset, yritimme selvittää, onko tällaista äh, hanketta jo olemassa vai onko tuo ajatus mahdollisesti todellinen pilottihanke ja niin poispäin. Me keskustelimme, me muutimme, me teimme vaikka mitä ja siihen meni tunteja tunteja töitä ja lopuksi, kun olimme valiokunnassa, äh, ryhmät äänestivät miten halusivat, eivätkä noudattaneet sitä, mitä minä suositun, eikä kyseessä ollut vain yksi erilainen äänestystulos, vaan vaikka kuinka paljon sellaisia, ja siksipä minä suositan tänä vuonna ainoastaan sitä, mitä komissio on tässä arvioinut. Sehän on hyvin helposti sen Asta d tehnyt tänä vuonna, ja olen sitten suosittanut, että ryhmät keskenään keskustelevat ja tekevät jonkinlaisen luettelun valiokunnalle. Ja jos me sellaisen saamme aikaiseksi, niin sitä puolustan sitten budjettivaliokunnassa. Kaiken muun äh, jätän nyt valiokunnan viisauden harteille. Kiitokset Jutta ja nyt voimme aloittaa äänestyksen. Ensin tarkistus 6 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 6301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 17.01.01 suullinen tarkistusesittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6303 Korin Lepaasilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jatkamme 6305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi nolla kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi nolla yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6316 ja 6337 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. 6333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6322 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Sitten panajotoksen 6325. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 3, 2, 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten panajoitoksen 6327 puolesta vastaan hylätty. Sitten 6328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6329 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 6332 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6335 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 6335 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6, 3, 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 3, 4, 1 puolesta vastaan tyhjä Kuusi kolme kolme yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi kolme kolme neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Siis 6334 tarkistetaan. No niin, äänestys on päättynyt. No olihan tämä ihan selkeä tulos puolesta. Sitten 6342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6318 puolesta vastaan ja hyväksytty. 6, 3, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 3, 0, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 3, 3, 1 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 6324 Ulmerilta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 6330 puolesta vastaan ja hyväksytty. Nämä olivat budjettitarkistukset ja sitten päätöslauselmaesitys 2012 budjettiesitys tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Eikö tämä toimi? No niin, katsotaanpa nyt, että saadaanko tämä äänestysjärjestelmä toimimaan. Abgelehnt. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä, Yksi puolesta koko joukko vastaan hylätty. Sitten kuusi. Tässäkin on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan Tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 14. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, eikö totta? No, tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa. Luulen, että hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Voiko tämä olla totta? Hylätty. No, tämäpä yllättävää. Tarkistus 15, ensimmäinen osa puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten meillä on suullinen tarkistus vihreiltä. Eli äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten vielä toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin loppuäänestys. Toimitamme sen koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 41 puolesta 5 vastaan kolme tyhjää. Onnittelut Jutta Haukille. Olemme iloisia siitä, että budjettivaliokunnan äh, merkittävä jäsen on myös meidän valiokuntamme jäsen. Onnittelut teille. Ja sitten seuraava esityslistan kohta. Rio plus 20 kokous ensi vuonna kesäkuussa. Olemme sopineet äh, suullisen kysymyksen esittämisestä Tähän suulliseen kysymykseen liittyy myös päätöslauselma. Esitys tähän meillä on 185 tarkistusta meiltä ja 15 kehitysvaliokunnalta. Kiitän kaikkia yhteisesittelijöitä, jotka ovat tätä tekstiä tukeneet. Ja nyt me aloitamme äänestyksen. Und, uh, wir beginnen. Ja, Änderungsantrag 9. Tarkistus 39 ja 100 on vedetty pois. Ja aloitamme tarkistuksesta 26 Diotardilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 30. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 31, 32 ja 33 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4 osa, kolmas osa on katettu, neljäs osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta, eh, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Kaikki täällä eivät nostaa käsiään, joten tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistus 44. Äänestys päättyy. No sepä meni tiukille. Ylätty. Olen pahoillani. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 suullisella tarkistuksella puolesta. Niin, olkaa hyvä. Minä halusin vain sanoa, että me vastustamme tätä suullista tarkistusta, mutta puollamme tarkist- alkuperäistä tarkistusta, joka oli kirjoitettu ja ehdotettu niin kuin se täällä juuri ehdotettiin. Näin, tässä on vastustettu suullista tarkistusta, joten äänestämme eh, tästä alkuperäistekstistä ilman suullista tarkistusta. Näin säännöt menevät. Äänestämme siis alkuperäistekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. TV 5 raukeaa, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 ja 65 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 71. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. DV8 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. DV9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76, Sandrine Bellier, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan vastaan tyhjää, hylätty, hylätty. Hyvä on. No, tarkistetaan minun puolestani. 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. TV10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa pu- puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksyt 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 98 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 on vedetty pois, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sata kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sata yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. sata yksitoista puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. 111 tarkistetaan. Anteeksi, 110. 110. Pyydetään sähköistä äänestystä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. saattaa 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. saattaa 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 123 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Hyvin paljon belietä tässä. Sitten 126, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 129. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 veljeä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 133 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta. Vi vastaan tyhjää hylätty. 144 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Terveydeksi. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Terveydeksi. Täällä on varmaan siitepölyä täällä salissa. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 152 Belieltä puolesta. Vastaan. Ai, minä unohdin täältä kaksi tarkistusta. 150 viljeltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 peliä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 ja siihen suullinen tarkistus puolesta vastaan. Vastustatteko jälleen suullista tarkistusta? Taas kerran vihreiden puolesta. Tää olemme kirjallisen tarkistuksen puolesta, mutta vastustamme suullista tarkistusta, koska se vähentää tekstin merkitystä. Tämä arviointi on välttämätöntä kaikkien teknologioiden kannalta eikä minkään tietyn sektorin kannalta. Eli Elisabetta Gardinin suurista tarkistusta vastustetaan, joten äänestämme alkuperäisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty näin. 162 puolesta Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 172, 3 ja 4 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdon tuosan kappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV1 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi peliä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty seitsemän peliä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksitoista. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ja DV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 Näin ollen tulemme loppuäänestykseen. Äänestys on päättynyt. Lahduttava tulos 47.00. Ajattelin, että 50-50, mutta parempi näin. Sydämelliset onnittelut yhteisesittelijöillemme. Mm, ehkäpä yksityiskohdissa oli joita ristiriitoja, mutta suurilta linjoilta olimme yksimielisiä. Eli kiitoksia. Kiitoksia ja näin. Olemme toimittaneet äänestykset. Nyt meillä on vielä kaksi suurta lakialoitetta, joista meidän tulee keskustella tänään iltapäivällä, joten siirrymme eteenpäin esityslistalla esityslistan kohta viisi. Vi direktiivi eli sähkö- ja elektroniikka, laite, romu. Ja kaikki ne, jotka eivät tätä keskustelua halua seurata, voinevat poistua salista äänettömästi ja jatkaa keskustelujaan salin ulkopuolella. Eli todella ne, jotka eivät halua osallistua tähän keskusteluun, pyytäisin teitä poistumaan ja käymään kiinnostavat keskustelunne tämän salin ulkopuolella. Tämä koskee muuten myös vihreitä. Kiitoksia. No niin, Karl Heinz Florence on meidän esittelijämme liittyen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Ja nythän meillä on tällä välin raaka-ainestrategia sekä voimavarojen tehokasta käyttöä koskeva strategia, joten tämäkin sopii erinomaisesti EUn tulevien vuosien politiikkaan. Kuitenkin kohta kuulemme, että neuvoston kanssa on hankalaa päästä yksimielisyyteen siitä, että mitä tähän lakitekstiin tulisi kirjata. Meillä on aika tiukka aikataulu, mutta luonnollisesti esitys, ensimmäinen alustus kuullaan esittelijältä ja hänen jälkeensä sitten varjoesittelijät, joten Karl Heinz Florence voi nyt kertoa meille tästä vii kysymyksestä Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia joo. Äh, ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoja, jotka äh, ovat tehneet hyvin aktiivista yhteistyötä, myöskin työntekijöitä. Tämä oli tarpeen seuraavasta syystä. Täällä valiokunnassa me olimme noin suurin piirtein samaa mieltä. Äh, oli vähän erimielisyyksiä, mutta meillä oli ainakin sama kokonaiskonsepti ja Joistakin tarkistuksista vielä voitiin keskustella, mutta me tiesimme, että neuvostolla tulee olemaan siinä erityin, erikoinen rooli ainakin omassa maassani. Komission jäsen kertoi minulle, ja saan sen täällä sanoa, että tuossa neuvoston kokouksessa hänellä oli ilo keskustella luonnonvarastrategiasta neuvoston kanssa ja siellä oltiin yllättävän yksimielisiä neuvoston ja komission välillä tästä paperista ja kuinka tärkeää oli tällaista luonnonvarapolitiikkaa harjoittaa. Sitten kun mentiin tähän seuraavaan kohtaan, niin yhtäkkiä oltiin hajottu täysin, ei päästy mistään yhteisymmärrykseen, kaikilla oli joku eri kanta ja tämä hyvä äh, perusvire, joka oli raaka-aineiden suhteen, niin se ei päässyt tästä eteenpäin. Siksi hän äh, parlamentti jo kuusi seitsemän vuotta sitten teki oikean äh, päätöksen autoromudirektiivissä ja elektroniikkajätedirektiivin suhteen. Minun kommenttini näihin tarkistuksiin ovat varsin lyhyitä, siksi puhun hiukan pidempään nyt aluksi me olimme oikeassa, koska me kaikki olemme oppineet, että raaka-aineet ovat tärkeitä lapsillemme, jos haluamme hallinnoida ilmastonmuutosta, tarvitsemme innovatiivisia laitteita, sitä varten me tarvitsemme raaka-aineita ja siksi raaka-aineiden käytön tehokkuus ja raaka-aineiden mm, kierrätys ja byrokratian purkaminen on erittäin tärkeää. Meidän täytyy ryhtyä sanoista tekoihin. Tämän, tämä valiokunta on tehnyt ja siksi me nyt eh, taistelemme neuvoston kanssa. Nyt vaan sanon, että meidän täytyy pysyä tällä het- tässä yhtenäisinä. Olemme antaneet myönnytyksiä neuvostolle, jotta neuvosto ei voi meille sanoa, että me ole mitään tehneet, mutta tämän mietinnön jälkeen tänään ja ehkä päätöksen jälkeen, jonka teemme vielä toisen keskustelun jälkeen. Myös neuvoston on liikuttava, myös suurten valtioiden sanottava, että tämä on tärkeä aihe ja kyllä te tiedätte, keitä minä tässä tarkoitan. Joten kiitoksia vielä kollegoille. Eilen esittelijäkokouksessa kokouksessa Tässä on kyse tuottajien vastuusta. Tässä on vieläkin vähän eriäviä mielipiteitä, mutta yksi asia on varmaa. Jo yli 20 vuoden ajan meillä on ollut eurooppalaiset sisämarkkinat ja jokainen pientuottaja minun ö, osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa joutuu 27 jäsenvaltiossa ilmoittamaan radionsa tai lampunsa, jos hän haluaa sen siellä viedä markkinoilla sen sijaan, että se tehtäisiin kerran ja sähköisesti kaikkia valtioita varten. Kyllähän sen pitäisi olla mahdollista. Meillä täytyy olla rohkeutta kaikenlaisiin tällaisiin sähköisiin menettelyihin. Valitettavasti minun oma jäsenvaltioni vastustaa tätä, sanovat, että tämä on turhaa, tämä Tämä, tämähän on aivan typerää tämä nykyinen järjestelmä. Tämä maksaa meille 60 miljoonaa euroa vuosittain sitten tässä on kyse kierrätyksestä ja rahoituksesta ja muusta. Tästä vielä keskustelemme. Soveltamisala on meille varmasti kaikille sama. Me haluamme avoimen soveltamisalan. Siitä olemme samaa mieltä täällä parlamentissa. Tiedämme myös, että tällainen avoin soveltamisala tuo yhtä paljon ongelmia mukanaan kuin liian suljettu, liian tiukka. Öö, sen suhteen meillä oli ongelmia. Nyt meillä on tällainen avoin öö, soveltamisalla. Vihreät ystäväni haluavat laittaa sinne 40 tonnin nosturin, jossa on pieni sähkömoottori. Sitä ei kyllä koskaan löydy mistään metsästä dumpattuna, joten sitä ei ehkä tarvitse tähän ottaa mukaan. Meidän täytyy olla rohkeita muiden poliittisten ryhmien iloksi. Tähän on otettu myös aurinkosähkömoduulit. Hyvä puheenjohtaja minä taistelin sen puolesta, että meillä olisi ollut tällainen vapaaehtoinen sopimus. Ja ne valiokunta oli tässä taustallani ja näitä energia aurinkokennotuottajia, niitä on Euroopassa kymmenen, ja ne hyvät naiset ja herrat eivät pystyneet meille esittelemään uskottavaa konseptia siitä, miten tämä voitaisiin tehdä ilman lainsäädäntöä. Tämä oli niin niin turha paperi, että muutama järkevä tuottaja sitten vetivät sen pois. Ja jos teollisuus toimii tällä tavoin, niin sittenhän minä voisin ryhtyä kommunistiksi. Tämä on ihan uskomatonta. Nyt tehdään toinen ehdotus. Nyt on liian myöhäistä. Nyt nämä aurinkosähkökennot tulevat tähän mukaan. Ei, niillä oli mahdollisuutensa, e, mutta nyt ryhdytään sitten kiistaan. No kyllä tässä nyt vähän vielä kestää ennen kuin minusta tulee kommunisti, mutta yksi myönteinen kehityssuuntaus on, mitä tulee valtioiden yhteistyöhön. Siellä oli sellaista anonyymiyttä, että se oli kauhistuttavaa. Te tiedätte, että Ruotsi kerää 16 kiloa ja lempimaani Italia 3 tai 4 kiloa. Kumpaakaan eh, komissio ei voi voi käsitellä, koska siellä on liian vähän ihmisiä ja koska säännöt ovat niin epäselvät, meidän pitäisi tässä myös tukea komissiota ja välillä vähän myös painostaa, vaikka yhteistyö komission kanssa on ollut aivan erinomaista. Kiitoksia. Me olemme nyt vihdoin löytäneet tavan, jolla käsitellä, käsitellä etämyyntiä. Tämä on ongelma, jos Amazonista jotain ostaa, niin sitten on helppo seurata, koska tuotehan lähetetään loppukäyttäjälle ja kyllä siihen voi puuttua. Neuvosto on tässä vähän jäljessä, mutta luulen, että me tässäkin voimme vielä neuvotella. Tämä menetelmä, miten tulevaisuudessa mittaamme jätteen määrän, ennen sanoimme, että me asetamme pohjaksi sen, mikä markkinoille viedään ja siitä joku prosenttiosuus. Minun malli tämä on ihan eh, helppoa, koska meidän yhteiskuntamme on kehittynyt jo aika pitkälle ja me käytämme, ostamme hyvin paljon uusia laitteita, mutta jos tulette eh, Itä-Euroopasta, niin siellä eh, uusia tuotteita ei markkinoilla ole niin paljon ja siksi tulevat aina olemaan tässä jälkijunassa ja siksi meillä on nyt sellainen järjestelmä, että mitataan todellisen jätteen määrä. Ja nyt voidaan vielä kiistellä siitä, että miten tämä tehdään ja tulemmekin kiistelemään komission kanssa, mutta minun mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa ja tästä todellisesta jätemäärästä haluamme mukaan 85 prosenttia. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä on liikaa, mutta jotkut jäsenvaltiot, kuten Itävalta, saavuttavat tämän tavoitteen jo tänä päivänä. Meidän tulee olla hiukan innovatiivisia. Suurin aukko elektroniikka romu direktiivissä oli laiton elektroniikkaa tuotteiden ja jätteen vienti, tuhansia tonneja lähti Euroopasta. Nyt me vaadimme käänteistä todistustaakkaa. Tässä ei saa olla minkäänlaista mahdollisuutta. Jos jollain kollegalla on vielä mm, ehdotuksia, niin hänen tulisi nopeasti tehdä tarkistus. Meidän haluamme siis käänteisen todistustaakan, jotta käy selväksi, että laiton Arvokkaiden raaka-aineiden vienti ei ole mikään pikkurike. Sitten halusin vielä sanoa jotain rahoituksesta. Kotiovelle asti tämä ei ollut minun keppihevoseni. Minä en jättänyt tästä mitään tarkistuksia, koska ei minua olisi kuitenkaan siinä seurattu. Ja hyväksyin valiokunnan äänestystuloksen, mutta kuulin, että tämän tarkistuksen laatijalla on nyt sitten ehkä vielä parempi tarkistus ja sitä voinkin varmaan sitten tukea. Sitten jotkut teollisuuden alat yrittävät tätä byrokratia purkamisyritystämme, että kymmenestä ryhmästä päättäisiin viiteen tai kuuteen, niin taas nostaa ne kymmeneen. Näinhän on aina. Teollisuus väittää, että me olemme liian byrokraattisia, me sitten vähemmän byrokratiaa ja sitten taas halutaan taas sama tilanne takaisin. Minä kannatan sitä, että pysymme tässä. Toinen kysymys puheenjohtaja on se, että voiko Ähm, tulevaisuudessa äh, hiustenkuivaajia tai paranajokojeita vaihtaa, äh, vaikka ei sitten ostaisi uuttakaan, voiko tämä vanhan tuotteen viedä kauppaan takaisin tässä ollaan erimielisiä. Minä olin kauppakoulussa aikanaan ja opettajani sanoi minulle, että jos asiakas ensin tulee kauppaan, niin, niin sitten minä kyllä yritän toimia niin, että hän varmasti lähtee sieltä ostaen jotain. Minä en näe tätä niin mustana. Ja vielä kerran sydämelliset kiitokset yhteistyöstä. Kiitokset, Carl. Äh, Heinz Florence liikkeet ovat liikkeitä, eivätkä mitään kaatopaikkoja joten meidän täytyisi ehkä pohtia, mikä keräyspiste olisi paras mahdollinen. Katsotaan sitä. Seuraavaksi kuulemme varjoesittelijöitä. Pyytäisin, että puhuisitte kukin korkeintaan neljä minuuttia, jotta voimme kunnioittaa aikataulua. Ensin äh, Katelain van Bremt. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin esittelijä, minäkin olen jonkin aikaa tätä asiakirjaa käsitellyt ja kovasti odotan, että saadaan aikaan lopputulos. Olen itse asiassa vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan paljon paremman lopputuloksen kuin mikä oli alkuperäinen direktiivi ehdotus. Uskon, että neuvottelut neuvoston kanssa toki tulevat vielä olemaan hankalat. Joskus on järkevää, ja näin esittelijä on toiminutkin, joskus on järkevää muistella, miksi me tällaisia direktiivejä haluamme. Ne ovat välillä kovinkin teknisiä, mutta kaikkein tärkein ohjenuorahan meillä tässä on jätteiden hallinnointi. Ja nyt meillä on tässä toinen merkeä, merkittävä asia, myös aivan ehdottoman välttämätön taloudellinen merkitys, nimittäin raaka-aineiden säästäminen ja järkevä hallinnointi, eli nämä kaksi tavoitetta, ympäristö ja raaka-aineet. Euroopan parlamentissa on kasvanut yksimielisyys hyvin kunnianhimoisesta tämän direktiivin soveltamisesta niin, että tällä katettaisiin mahdollisimman monet eri tuotteet, että soveltamisala olisi mahdollisimman laaja ja näin voitaisiin huolehtia siitä, että saataisiin kerättyä ja kierrätettyä mahdollisimman suuri osa näistä tuotteista tästä romusta. Meidän on oltava hyvin kunnianhimoisia niin, että tämä syntyvä jäte todella saadaan kerättyä, että voidaan huolehtia siitä, että kuluttajat kaikkein helpoimmalla tavalla mahdollisimman matalan kynnyksen yli niin sanotusti voivat palauttaa nämä laitteet tämän romun niin, että se saadaan uudelleen kiertoon ja kierrätykseen. Ja siksi puheenjohtaja, tämän täytyy olla helppoa ja ilmaista. Kaikesta lopauksesta huolimatta meidän on pidettävä tästä periaatteesta kiinni. Pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, jotta tavoitteeseen päästään. Ja katsotaan sitten, kuinka tässä käy, mutta mielestäni tätä täytyy kyllä muistaa korostaa jatkossakin soveltamisalasta esittelijä puhui. No, minun henkilökohtainen ja myös ryhmäni kanta on se, että aurinkopaneelit tulisi säilyttää tai niiden tulisi olla tässä mukana. Tuolla salin takaisessa istuu koko joukko lobbareita, jotka ovat eri mieltä, mutta teidän on aivan turha enää yrittää meitä meidän päätäämme kääntää, Nimittäin parlamentissa on konsensus tästä asiasta. Aurinkopaneelit ovat tässä mukana. Teidänkin tuotteenne tulee kierrättää mahdollisimman kestävällä tavalla. Päätän puheenjohtajaa kiittämällä esittelijää. Täällä parlamentissahan kohteliaasti aina kiitämme esittelijää, se on meillä tapana, mutta minä voin tätä kyseistä esittelijää kiittää todella sydämestäni. Hän on tehnyt erinomaista työtä, hän on todella syventynyt tähän tehtäväänsä, jotta päästäisiin tulokseen ensimmäisessä käsittelyssä ja neuvoston on senkin tehtävä Ja Meillä on erittäin vakaa kanta, haluamme kunnianhimoiset tavoitteet ja esittelijä on todella tehnyt kovasti työtä ja meidän ryhmämme tukee häntä täysin sydämin. Joitain pieniä yksityiskohtia ehkä haluamme vielä tarkistaa, mutta me tulemme puolustamaan täysillä tätä tekstiä. Kiitos. Thank Kiitoksia. No niin, Florence van Bremt, Akselihan on jo aivan legenda. Täällä te olette vuosien ajan tätä asiaa ajaneet. Sitten Ratko Panajotavon seuraava varjoesittely, olkaa hyvä. Chairman, dear colleagues, first of... Puheenjohtaja, parhaat kollegat, aivan ensiksi haluan kiittää esittelijä Florencia ja hänen tiimiään erinomaisesta tekemästään työstä. On totta, että ensimmäinen käsittely oli suuri enemmistö ja valtava enem- suuri menestys ja valtava enemmistö oli todella tavoitteidemme takana. Olen hyvin iloinen nähdessäni, että kollega Florence eh, tänäkin päivänä seisoo vakaasti parlamentin ensimmäisen käsittelyn sopimuksen takana. Ja näin ollen eh, hänellä on, hän on suosituksissaan ottanut koko joukon parlamentin tärkeitä ajatuksia mukaan. Haluan minäkin harmonisoinnin yhteismarkkinavi-direktiivin. Katson, että tuottajan ja markkinoille saattajan tulee olla vastuussa myös tästä jätteestä liikenteestä. Ja meidän on oltava hyvin kunnianhimoisia keräystavoitteidemme, kierrätystavoitteidemme suhteen ja huolehdittava siitä, että laittomia, laitonta romu- ja jätevientiä ei tapahdu. Ja on hyvin tärkeää, että kaikki seisomme yhtenä rintamana näiden tavoitteiden takana. Tämä nollasta yhteen palautuskeema on mielestäni hyvä ja varmasti johtaa erinomaiseen tulokseen. Tulemme jatkamaan neuvotteluja neuvoston sekä komission kanssa, jotta saamme aikaan toisen käsittelyn sopimuksen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Panajoto, sitten Sabine Vils. Kiitoksia, haluan kiittää esittelijää lämpimästi. Pidän Florentsin esitystä tyydyttävänä, olen siihen tyytyväinen ja olen hyvin iloinen siitä, että parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta on pitkälti säilytetty ja että kriittisiltä osin tämä luonnos ei ole neuvoston linjojen mukainen. Me palautamme tähän tiettyjä tärkeitä kysymyksiä, jotka neuvosto halusi poistaa, esimerkiksi juuri tämän romun äh, keräystä ja kierrätystä halutaan neuvoston mukaan parantaa, mutta jos tämä otetaan vakavasti, niin on vaikea ymmärtää neuvoston ehdotuksia. Näissä neuvotteluissa tulisi myös panna merkille se, että Euroopan parlamentti tai valiokunta, niin parlamentin kanta on erittäin äh, tiivis siinä mielessä, että konsensus on kautta talon eri erittäin laaja. Mm, en pidä tätä nyt ehkä ihan täydellisenä, tätä Florentsin kantaa. Esimerkiksi laittoman viennin suhteen tässä on vielä tiettyjä porsareikiä, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni tämä on hyvä tulos ja siksi meidän on pyrittävä 85 prosentin keräystavoitteeseen vuoteen 2015 mennessä. Se on täysin mahdollista. Ja tämän lisäksi meidän on luottava kannustimia kierrätettävien, uudelleenkäytettävien tuotteiden markkinoille saattamiseksi. Tässä ei oikein ole vielä onnistuttu. Mielestäni tämä soveltamisalakysymys on kyllä kuin huono vitsi. Me tuhlaamme raaka-aineita ja resursseja ikään kuin ne olisivat aivan loppumattomia, vaikka saamme jatkuvasti lukea, että raaka-aineet ovat loppumassa. Siemens on esimerkiksi eh, tiedottanut, että eh, tietyt eh, kotitalouksien kotitalouslaitteet tulevat kallistumaan jopa 30 prosentilla lähivuosina, koska niissä käytetään sellaisia raaka-aineita, jotka alkavat olla vähissä ja joiden hinnat ovat korkealla. Joten meidän on äärimmäisen tärkeää kierrättää ja säästää. Tämän lisäksi ehdotetaan, että laittevalmistaja voi myydä kaikissa jäsenvaltioissa tuotetaan rekisteröidyttyään Euroopan unioniin. No en minä tätä byrokratian keventämistä mitenkään halua kritisoida, mutta mielestäni se jo, saattaa johtaa vastuun pakoiluun niin, että yritykset eivät joudu kantamaan vastuutaan. Äh, ainakin niillä pitäisi olla jokaisessa jäsenvaltiossa edustusta jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa äh, ne myyvät tuotteitaan, niillä tulee olla äh, vastuullinen taho ja kuluttajien edun nimissä meidän tulee huolehtia siitä, että nanomateriaaleja käsitellään erikseen. Nanoteknologiaa ei ole tähän päivään mennessä kyennyt todistamaan vaarattomuuttaan. Nyt on muuten uusi tutkimus Saksasta, joka jälleen tämän kysymyksen asettaa kyseenalaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on täällä koko joukko muitakin puheenvuoropyyntöjä. Kaksi minuuttia kukin. Richard Seber oli heistä ensimmäinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Karhaits Florencia erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt. On hyvin on tärkeää korostaa, että on tärkeää käyttää luonnonvaroja mm, huolellisesti ja tässä kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä on tärkeä rooli. Kuitenkin meidän täytyy olla myös realistisia ja yrittää löytää heikkoutemme kierrätyksessä ja olisi tärkeää yhdessä tämän direktiivin kanssa pohtia sitä, miten voisimme parantaa teknologiaamme, jotta voisimme paremmin käsitellä elektroniikkaa ja sähkölaiteromua. Ja meidän on nyt pohdittava seuraavaa askelta. Me tarvitsemme pohjaa. Arvokasta elektroniikkaromua ei saa enää laittomasti viedä EUn ulkopuolelle. Meidän täytyy siis sulkea rajat, mutta samalla ratkaista muutamia ongelmia. Meidän tulisi kuitenkaan olla liian kunnianhimoisia, mitä tulee keräystavoitteisiin. Jäsenvaltioilla on se suuri tehtävä, että niiden on vakuutettava kansalaisensa siitä, että tämä on järkevää ja tällainen koulutus eh, ja tiedotustoiminta on erityisesti jäsenvaltioiden tehtävä ja komission täytyisi parhaiden käytänteiden avulla osoittamaan, miten on mahdollista, että joillakin jäsenvaltioilla valtaisen korkeat eh, keräystulokset ja eh, toisilla erityisen alhaiset. Emme nyt tässä voi puhua pelkästään yhteiskunnan kehitystasosta. Kyllä komissiolla on tässä muutakin tehtävää, jos me todella haluamme näitä kunnianhimoisia keräystavoitteita. Puheenjohtaja jo mainitsi, että sähkö ja elektroniikkaliikkeet eivät ole mitään kaatopaikka. Erityisesti sellaisissa maissa, joissa on järkevät eh, kierrätysmenetelmät, niin tällainen nolla eh, yksi palautusmenetelmä ei ole järkevä. Jos eh, kansalaisilla on mahdollisuus palauttaa mm, sähkölaitteensa johonkin kierrätyspisteeseen, niin silloin sen pitää kyllä riittää. Ei silloin ole perusteltua, että ne pitää viedä elektroniikkaliikkeisiin. Sitten puhuttiin tästä eurooppalaisesta lupamenettelystä. Siinä on tärkeää, kuten kollega Vilsacher jo sanoi, että on mahdollisuus ähm, mahdollisuus ähm, se toteuttaa. Joissain jäsenvaltioissahan on olemassa äh, ihan järkevät järjestelmät ja toisissa valtioissa ei ole ja silti äh, niitä ei sitä viedä vastuuseen. tarkistus 52 on sen suuntainen siinä otetaan ulos se, että näiden järjestelmien on kommunikoitava, se ei ole perusteltua. Me tarvitsemme järkevää tiedotusta jäsenvaltioiden välillä sisämarkkinoilla. Se on erittäin tärkeää, jos haluamme tällaiset sisämarkkinat. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että myös kuluttajilla on vastuunsa se, että kotiovelta haetaan nämä tuotteet, se ei ole ympäristöpoliittisesti kovinkaan perusteltua. Kyllä meidän kaikkien on tuotava kortemme kekoon kauppa, teollisuus ja kuluttajat, mutta kyllä Karl Heinz Florence on tässä ihan oikealla tiellä, että vähän näytämme hampaita neuvostolle. Kiitoksia. Tilanne varmasti vaihtelee eri jäsenvaltioiden välillä. Saksassa meillä tulee nyt jokaisen talou, kotitalouden roskiksen roskalaatikon vieressä olemaan tällainen arvoroskis, jossa, johon voidaan tällaisia pienempiä tuotteita kerätä. Ei nyt mitään nämä jakapin kokoisia, mutta esimerkiksi paristoja tai sähköhammasharjoja, joissa on joissa on arvokkaita metalleja ja niin edelleen. Usein nämä nimittäin joutuvat ihan mukavuuden halun vuoksi hukkaan ja nyt laittamalla tällainen oma keräyspiste roskalaatikon viereen pyritään saamaan nekin kerättyä. Ja tietenkin tämä saa toivottavasti ihmiset myös huolehtimaan näistä tuotteista. Sitten Corinne Paas. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan onnitella ja kiittää esittelijää, koska tässä on meillä erittäin hyvä kunnianhimoinen teksti käsissämme ja erittäin iloinen siitä, että nämä näkemykset on sinne sisällytetty, jotka puoltavat asiaa. Minä olen erittäin iloinen myös siitä, että 5 prosentin tavoite on mainittu siellä ja että komission ja neuvoston ehdotus rahoituksesta on tästä edes myös hyväksytty meidän esittelijän toimestaholta. Kaksi pientä kohtaa, kun puhutaan vientivalvontatoimenpiteistä. Se on vielä vähän heikohkosti ilmaistu. Ja jos puhutaan lakisääteisistä velvoitteista, niin se ei mene kyllä vielä tuottaa kuluttajia pidemmälle. Kyllähän meillä olisi tässä lakisääteisiä keinoja mennä pidemmälle, koska kyllä sitä voisi ehkä tarkistaa vielä enemmän. Meillä on sitten tämä eri purakohta neuvoston kanssa, mikä on ne eurooppalainen määritelmä tuottajille, sekin on varsin tärkeä. Mutta kokonaisuudessa tämä on kaiken kaikkiaan hyvä mietintö ja me olemme erittäin iloisia siitä kaikki. Kiitoksia sitten Kaas Lyytter. Yes, Kiitoksia Karl-Heinz, älä nyt turhaudu, jos joudut ryhtymään kommunistiksi, mutta jos kirjoitat tämänlaisia tekstejä jatkossakin, niin tule vihreäksi. Tule meidän ryhmämme. Me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä olet tehnyt. Kunnioitit todella ensimmäisen käsittelyn tulosta, avasit soveltamisalan, halusit lisätä kierrätystä ja niin edelleen. Palautit kaikki nämä vaatimuksemme jälleen pöydälle. Se on aivan erinomainen juttu. Seber, olet aivan oikeassa siinä, että tämän täytyy olla kuluttajille helppoa, mutta älkäämme samalla unohtako kauppiaiden ja liikkeiden vastuuta. Kyllä heidän ainakin nämä pienet tuotteet tulisi voida ottaa vastaan. Voi olla myöskin ihan järkevää korjata rikki mennyt tuote. Jos palauttaa jonkun tuotteen kauppaan ja he sanovat, että ei tätä pysty korjaamaan, niin pitäisi ainakin voida se sitten jättää sinne, eikä tarvitse enää viedä sitä kotiin. Kyllähän mikroyrittäjät mikroyrityksiä halutaan täältä suojella ja heitä varten onkin jo poikkeus. Karl-Heinz, yksi juttu kuitenkin, nano. Mehän hyväksyimme aika maltillisen tarkistuksen nanon suhteen ja komissiolta odotamme edelleen 2009 mietintööni vastausta. Määräaika on jo päättynyt. Olen tässä odottanut kärsivällisesti, mutta kärsivällisyyteni alkaa piakkoin loppua, arvoisa komissio. Ja Ainut asia, mitä viimeksi hyväksyimme, oli se, että komission tulisi arvioida nanoriskejä ja riskejä identifioidessaan luonnollisesti ne nostaa esiin, mutta mielestäni tämä tulisi jälleen nostaa tähän säännöstöön. Ja sitten tämä koko asia siitä, että puhutaan jätteestä, romusta. Minä puhuisin ehkä äh, kaupunkien kaivostoiminnasta, koska kyse on merkittävistä mineraaleista. Ei kyse ole romusta ja roskasta ja jätteestä liikenteestä. Nämä ovat resursseja. Tämä on ikään kuin todella kaupunkien kaivostoimintaa. Kiitos. Florence. Kiitoksia. No niin, Florence voi valita kommunistien ja vihreiden välillä. Hienoa. Sitten Peter Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tukea sitä, mitä Karl-Heinz Florence sanoi ja myöskin kollegat, jotka antoivat hänelle taustatukea. Meillä on todellakin ihan hullu tilanne käsillä, nimittäin esimerkiksi kun on harvinaisissa maamitaleissa se ongelma, että äh, niistä on puutessa. Katsoin vaalipiirissäni tilannetta ja siellä kaikki on vielä lapsen kengissä, mutta eihän meidän lainsäädäntömme oli tarkoitettu ensi viikolle, vaan kaikille seuraaville vuosille. Ja jos me emme nyt ryhtyisi äh, voittamaan näitä asioita takaisin, niin tekisimme virheen. Minä tässä juuri kävin keskustelua liittyen valaistukseen ja nyt yritetään näitä harvinaisia maametalleja kierrättää näistä valaistuslaitteista. Ja se on mahdollista ainoastaan, jos on järkevää kierrätysmenetelmä. Meidän pitäisi todellakin työstää tätä. Ja se, mitä meillä Euroopassa jo on, meidän pitäisi nostaa se eurooppalaiselle tasolle. Erityisesti tukisin tarkistusta 53, joka koskee pienlaitteita yhdessä kollega Skilakakiksen kanssa alun perin tällaisen tarkistuksen jätin. Sen suhteen voidaan tehdä kompromisseja. Huomasin, että useissa pienlaitteissa on kunnissa ollut menestyksekäs konttijärjestelmä, sen täytyy olla kuluttajaystävällistä, mutta tällaisia energiasäästölampuja eh, ja loisteputkia ei kuitenkaan voi heittää kontteihin. Ne menevät rikki ja sitten elohopea pääsee sieltä vapaaksi. Sitten meillä täytyy olla jonkinlainen kierrätysjärjestelmä, kaupoissa, jotkut tekevät sen vapaaehtoisesti, niitä meidän tulisi rohkaista ja ne, jotka vastustavat tätä, niitä pitäisi hiukan enemmän motivoida. Jonkinlainen määräaika voidaan asettaa, mutta jossain vaiheessa tämän järjestelmän täytyy toimia. Ja sitten minulla on yksi kysymys esittelijälle, se koskee jälleen valaistusta ja lampuja. Esimerkiksi kun on kyse ledeistä, niin lamput ja valaistusmenetelmä, valaistuslaite jotenkin mm, sulautuvat yhä enemmän toisiinsa. Eikö tästä pitäisi tehdä yksi kategoria, koska muuten tästä tulee liian monimutkaista, jos meillä on äh, tulevaisuudessa tuotteita, joissa nämä ovat integroituja, mutta meidän sääntöjen mukaan ne pitäisi jotenkin keinotekoisesti erillisesti käsitellä. Se ei ehkä ole järkevää. Sitten Sofi Okoni. Merci, monsieur le président. Cher... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä käytän puheenvuoroni omassa nimissäni ja François Grostetin nimissä, joka ei päässyt tänne tänään. Me ensiksi haluamme onnitella herra Florencia tästä laadukkaasta mietinnöstä. Tässä toisessa käsittelyssä se on hyvin kunnianhimoinen ja se on todella keskeinen mietintö, kun me tiedämme, että jos on 9 miljoonaa tonnia jätteitä, vain yksi kolmasosa siitä on asianmukaisesti kerätty. Olen ihan samaa sitä mieltä, että pitää enemmän valvoa eurooppalaisella tasolla näitä eri sektoreita, kun on kyse rajat yli tapahtuvista jätteiden kuljetuksista nimenomaan elektroniikkajätteissä. Meidän pitää myös kannustaa kuluttajia, niin kuin te, teitä ja jakelijoita, perustamaan asiallinen, hyvin toimiva keräysjärjestelmä. Mietinnössä sanotaan vielä myös, että pitää kääntyä enemmän kuluttajan puoleen. Se on meidän mielestä välttämätöntä, että kannustamme kuluttajia todella toteuttamaan hyvää poliittista, persoonallista politiikkaa, nimenomaan kun on kyse jätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä. Meidän täytyy ryhtyä toteuttamaan kunnon pedagogia, pedagogista menettelyä, jos ajattelemme mm, kännyköitä, niin meillähän oli ennen nämä vanhemman, vanhemman sukupolven Äh, GSM äh, puhelimet, mutta nyt voimme ajatella, mitä voitaisiin tehdä uuden sukupolven puhelimella. Neljä kohtaa, mitä me olisimme painottaa, kuten Cornel Paes sanoi, jos me lähdemme määrittelemään eurooppalaisesti, mitä on tuottaja, jos me haluamme yksinkertaistaa hallinnollisesti tätä aihetta, se me haluamme tietysti harmonisoida kansallisia tuottajarekistereitä, niin tämä kansallinen määritelmä tuottajalle on vähän vaarallista meidän mielestä monissa mielessä. François Crostet on samaa mieltä. Hän on muistuttanut siitä jo silloin, kun tätä käsiteltiin ensimmäisen kerran, jos puhumme käsitteistä eurooppalainen tuottaja koska meillä on tuotteiden vapaa liikkuvuus lainsäädännön takaama. Myöskin tässä, kun on kyse jäteiden kierrätyksestä järte on myös tuote, joka voi liikkua. Sitä voidaan kierrättää valtiosta toiseen ja sillä voi olla kohtalokkaita ympäristöllisiä seurauksia. Vaikeutena on myös valvoa, ähm, harvoit harjoittaa valvoa jokaisessa jäsenvaltiossa näitä vaarallisia tuotteita silloin, kun ne liikkuvat ne oman jäsenvaltion sisällä. Ja eikä tuottaja aina voi tietää, missä jäsenvaltiossa sen täytyy rahoittaa tämän, näiden käytettyjen laitteiden keräystä. Jos ei hän itse oli asianosainen, niin kilpailullakin kieltää joskus silloin äh, tämmöisen jäljittämisen näille laitteille silloin, kun varsinkin silloin, jos on kyse kolmannesta osa, osapuolesta, jos on kyse suurista kiinteistä laitteistoista, me tarvitsemme suurempaa oikeusvarmuutta, ettei meillä ole mitään tahansa tässä direktiivisovellussalassa, salassa, jos me puhumme kierrätyksestä, niin se pitäisi käsittää sen pitäisi käsittää koko kierrätys, sen pitäisi olla myös käytettävää. Me haluamme myös näiden keräyksen kulut ää, äh, paljon läpinäpi, läpinäkyvämmiksi. Ihan henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia enemmän. En ole ihan samaa mieltä sitä kollega Slyterin kanssa. Meidän pitää siellä pieniä kauppioita ja näitä mikroyrityksiä, joilla ei välttämättä ole keinoja eikä tilaa, mahdollisuutta taata tämä keräys. Tätä pitäisi katsoa vähän enemmän ja vielä tämä liite kolme tässä kerätyksessä puhutaan näiden romujen keräyksestä, kun puhutaan valaisemista ja lampuista näistä kyllähän me voisimme puhua yh, ainoastaan vain yksistä ainoista, laitte, yksistä ainoista sähkölaitteistoista ja lähteä niitä liikaa erittelemään, mutta kaikista tästä voisimme puhua enemmän tuonnempana. Kiitoksia sitten Kaarin Kallenbach. Niin, täällä on nyt niin paljon kuultu kehua, että äh, ihan harmittaa, että en ollut itse tässä työssä mukana, kollega Florence. Ensinnäkin äh, pyytäisin, että kyllä tämä yksittäiskaupalle ja pienkaupalle tarjoaa mahdollisuuden tai voisi tarjota mahdollisuuden. Itse tulen markkinointialalta alun perin, enkä tiedä moniako miljoonia vuosittain käytetään, niin että saadaan tämä ensimmäinen yhteys kauppaan, joten tämä tarjoaa mahdollisuuden. Ja tietenkin, että tämä on määriteltävä niin, että kyse on vain pienlaitteista. Eihän en minä usko, että riski on kovinkaan suuri, että pienestä liikkeestä yrityksestä tulisi suurten laitteiden kaatopaikka kun nyt näistä laitteista puhutaan, niin miten tämä voidaan selittää ja miten tämä summa voidaan välittää, koska tulkinnat ovat hyvin kaukana toisistaan ja ne johtavat eri pelkoihin ja myös eri toivoihin. Kiitoksia ja sitten Gerbenian Gerbrandi vielä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että olen ainut täällä paikalla, joka ei vielä puheenvuoroa ollut käyttänyt, siksi nostin minäkin nimikorttini ylös. Haluan minäkin liittyä julistussanoihin. Florence on tehnyt paljon työtä ja tämän lisäksi on hyvä, että hän haluaa edetä asiassa nopeasti. Meidän on myös huolehdittava siitä, että arki ei ikään kuin kulje ohitsemme. Itsekin näitä raaka-ainekysymyksiä olen käsitellyt ja pian voi syntyä sellaisiakin yrityksiä, jotka maksavat äh, tämän jätteen äh, keräämisestä tai jotka siis maksavat, jos saavat tätä jätettä näitä romuja käyttöönsä. Tämä aika ei vielä ole kaukana. Ja minäkin olen sitä mieltä, että meidän on pian saatava neuvoston kanssa sopimusaikaan. Olen todella hämmentynyt ja hämmästynyt siitä, miten neuvosto tämä asia on käsitellyt. Kun puhutaan resurssien tehokkaasta käytöstä ja kattavista suurista ö, toimista, niin kyllä tämä neuvoston toiminta on ollut ihan käsittämätöntä. Ja jos yrittäjät ja liikeharjoittajat pelkäävät valtavia kustannuksia, niin voin todeta, että he ovat samoja ihmisiä, jotka keräävät tonneja ja tonneja esimerkiksi lasijätettä. Ja heidän täytyy mielestäni nyt kyllä ymmärtää, miten tärkeää on kerätä tämä nämä raaka-aineet takaisin. Raaka-aineet voivat olla äärimmäisen arvokkaita. Kiitos. Thank you very. Kiitoksia. Ja sitten komissio. Soledad Blanco Mangudo, viisi minuuttia, jos sopii. Se olisi hienoa. Olkaa hyvä. Mm Okay. Thank Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti aluksi kiittää esittelijä hänen tiimiään eh, työstä, jonka ovat tehneet tämän eh, asiakirjan yhteydessä. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi on tärkeä askel eteenpäin, jotta saisimme luonnonvaroja tehokkaammin käyttävän Euroopan aikaiseksi. Ja tämä näkyy siinä intensiivisessä työssä, jota kolme toimielintä ovat tehneet tämän asiakirjan parissa. Aluksi kolme toimielintä sai, löysivät vahvan yhteisen pohjan, mutta yhteistä yhteisymmärrystä ei löytynyt. Toisessa käsittelyssä kaikkien toimielinten on tehtävä todellisia myönnytyksiä ja meillä on työtä edessämme, vaikka olenkin vakuuttunut siitä, että me voimme ja tulemme pääsemään yhteisymmärrykseen, joka tukee EUta ponnisteluissaan paremmin raaka-aineita hyödyntäväksi yhteiskunnaksi haluaisin kommentoida joitakin tärkeimpiä kysymyksiä tässä mietintöluonnoksessa, jotka herra Florentkin osittain jo nosti esille. Ensinnäkin esittelijä ehdottaa, että ympäristövaliokunta täällä tukisi sitä, että aurinkosähkökennot otettaisiin mukaan direktiivin soveltamisalaan Komissio voi olla samaa mieltä siitä, että aurinkosähkökennojen keräys ja kierrätys pitäisi varmistaa. Viimeisen täysistuntoäänestyksen ja tämän luonnoksen välillä komissio on tehnyt tutkimuksen siitä, mitä tämän mukaanotto soveltamisalaan tarkoittaisi. Ja voisin teille nyt sanoa, että tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristöhyödyt ja mahdollisuudet raaka-aineiden keräykseen ovat erittäin merkittävät. Tämä mietintöluonnos myös korostaa sitä, että on tärkeää saavuttaa kunnianhimoiset keräystavoitteet sopivassa aika puitteissa. Tämä on tavoite, jota komissiokin tukee ja me olemme valmiita keskustelemaan siitä, miten nämä tavoitteet tavoite voidaan määritellä, jotta se olisi kunnianhimoinen, mutta myös oikeudenmukainen ja toteutettavissa. Raf Lorenz on puhunut myöskin laittomasta elektroniikkaa ja romun viennistä. Voin vakuuttaa teille, että tämä oli tärkeä tavoite komission ehdotuksessa, että vähennettäisiin laitonta sähkölaitejätteen viennin mm, tie Euroopasta käänteisellä todistustaakalla nyt olemme joutumassa vaikealle alalle. Miten voidaan antaa lupaa käytettyiden laitteiden viennille, mutta kieltää sellaisten laitteiden vienti, jotka oikeastaan ovat jätettä. Ja nyt meidän on tehtävä työtä, jotta löytäisimme hyväksyttävän tavan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä mietintöluonnos myös korostaa sitä, että varmistetaan, että tämä direktiivi ei synnytä liiallista hallinnoista taakkaa, joka vaikuttaisi sisämarkkinoihin. Tämä on tavoite, jota täysin komissio jakaa. Ja tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi, kun on kyse rajat ylittävästä etämyynnistä. Se, että liikkeet voisivat ottaa takaisin erittäin pieniä sähkölaitteita ja elektroniikkalaitteita on esittelijän ehdotus ja me emme vastusta sitä. Tässä haluaisin muistuttaa, että meillä on hanke LIFE-ohjelmassa, että kehitettäisiin tällaisia sähköelektroniikkaa jätestandardeja. standardeja ja standardointiyhdistyksiin ja organisaatioihin on otettu yhteyttä tässä yhteydessä. Haluaisin muistuttaa siitä, että keskustelut tästä direktiivistä ovat uudelleenlaatimismenettelyn alaisia ja ne jättävät jotkut direktiivin kohdat tämän keskustelun ulkopuolelle, ne joita komission alkuperäinen ehdotus ei koske. Ja ympäristövaliokunta on ottanut esiin sen, että täytyisi keskustella tuottajien rahoitusvelvollisuuksista ja Ra Florencin mietintöluonnos nostaa tämän asian uudelleen esille. Vaikka olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihe, niin se ei ole mukana tässä uudelleenlaatimismenettelyssä. laatimismenettelyssä. Toinen ongelma komissiolle on se, että kaikenlaiset muutokset direktiivin soveltamisalaan ovat sellaisia, että ne on ehdotettava vasta sitten, kun on tehty kunnollinen vaikutusten arviointi. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että meidän päätöstemme pitäisi perustua tieteeseen ja faktoihin. Joten meidän täytyy pitää kiinni tästä tärkeästä pohjasta ja keskustella soveltamisalasta vasta sitten, kun olemme tehneet vaikutusten arvioinnin. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin sanoa, että meillä on paljon työtä edessämme, mutta olen luottavainen sen suhteen, että voimme onnistua yhdessä ja voitte luottaa komission siinä, että se tulee helpottamaan tätä menettelyä aina kun on tarvis. Kiitoksia. Thank you very much, Madame Kiitokset, Rova Angudo tästä. Nyt voimme kuulla puheenjohtaja valtion edustajia. He kertovat äh, meille puheenjohtajan valtion kannasta. Olkaa hyvä. Äh, witam szanowni państwo e, posłowie. E, bardzo serdecznie dziękuję za, za... Um- Kiitoksia hyvät naiset ja herrat ja oikein hyvää päivää. Kiitän sydämellisesti siitä, että saan puhua kanssanne tai puhua teille tästä. Olen erittäin suurella mielenkiinnolla seurannut tätä käymään keskustelua ja haluan todeta, että puheenjohtaja Valtio Puola toisessa käsittelyssä Euroopan parlamentin kanssa haluaa tehdä läheistä yhteistyötä ja toivomme, että tämä yhteistyö sujuu hyvin äh, toimielinten välillä, siis äh, meidän neuvoston sekä komission ja parlamentin välillä. Haluaisin äh, korostaa, että tämän direktiivin toinen käsittely kuuluu puheenjohtajavaltio Puolan prioriteettien listalle. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta toisessa käsittelyssä saadaan aikaan sopimus. Työt ovat nyt tämän direktiivi ehdotuksen suhteen olet käynnissä jo kahden vuoden ajan ja neuvosto tekee kaikkensa, että se saadaan voimaan. Tämä direktiiviluonnos liittyy läheisesti Eurooppa 2020 strategiaan sekä luonnonvarojen resurssien tehokkaaseen käyttöön. Ja me todella toivomme, että mahdollisimman pian saamme tiekartaston tämän kysymyksen tämän alan suhteen ja luonnollisesti VI-direktiivi sopii tähän oikein erinomaisesti. Toivomme, että mitä pikimmin saamme tuloksia resurssien tehokkaan käytön suhteen käytännössä neuvosto ja puolapuheenjohtajavaltiona taistelevat sen puolesta, että ympäristölainsäädäntö todella suojelee ympäristöä ja resurssien hallinto toteutuu sillä tavalla kuin pitää. Eli yhtäältä ennaltaehkäisyä, mutta toisaalta myös laittomien käytäntöjen torjuntaa. Haluamme sellaisen direktiivin, että porsaan reikiä ja harmaata aluetta ei pääse syntymään. Ja kun tästä direktiivistä puhutaan, niin tarkoitan tässä erityisesti laittomia kaatopaikkoja sekä laitonta vientiä. Nämähän ovat tässäkin keskustelussa jo tulleet esiin. On aivan totta, että meidän on taattava oikeudellinen varmuus ja samalla yksinkertaistettava, vähennettävä byrokratiaa. Sitten haluaisin puhua yhdestä tämän direktiivin tärkeimmästä osa-alueesta, johon kolleganikin viittaa, eli tuottajan määritelmä. Te olette ehdottanut eurooppalaista määritelmää, määritelmää Euroopan tasolla. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, erityisesti täytäntöönpanon kohdalla. Tästä me keskustelimme kyllä hyvin tai olemme keskustelleet hyvin pitkään, keskustelleet siitä mahdollisuudesta, että tämä määritelmä – voisi olla kahtalainen saman aikaan eurooppalainen ja kansallinen, mutta jäsenvaltioiden kokemukset ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat varsin pidättyväisiä, joten uskon, että tuottajan kansallinen määritelmä yksinomaan mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat toimia ja torjua esimerkiksi laittomien kaatopaikkojen syntymistä, samoin kuin laitonta vientiä. Joka tapauksessa äh, tämä voi olla erittäin hyvä väline jäsenvaltioiden käyttöön. Ja sellaisena se tulisi mielestäni säilyttääkin. Tämä on kyllä todella hyvin tärkeä asia puheenjohtajapuolelle siis tuottajan kansallinen määritelmä. Tämä on tärkeä paitsi Puolalle myös muille neuvoston edustajille. Ja todella olen erittäin iloinen sitä, että voimme tehdä yhteistyötä kanssanne. Olemme valmiit tähän yhteistyöhön, hyvin sitoutuneet siihen. Ja todella haluan kiittää lämpimästi esittelijää. Te valmistelitte tämän tekstin salaman nopeasti. Aikaa ei ole paljoa nyt tässä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla mennään. Ja meidän on kaikki nämä tekniset yksityiskohdat vielä käytävä läpi ja tämä tietenkin vie aikansa. Kiitos. Kiitokset teille, Rova Viseska. Mukava kuulla, että tämä on puheenjohtajavaltio Puolan prioriteetti. Ministerihän itse on tiedemies ja tietää hyvin paljon tästä alasta ja siksikin varmasti kiinnostunut siihen, että asia saadaan käsiteltyä. Nyt lopulta puheenvuoron saa esittelijä, jota vielä kiitämme kaikki yhtenä miehenä. Joten Karl-Heinz, vielä voit vastata täällä kuultuun. Ole hyvä. Niin, en minä nyt varmaan kaikkeen voi puuttua, mutta pari asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä. Ja aloitan nyt kollega Gerbrandista lähtee. siinä osuitte naulan kantaan. Mekin teimme lainsäädännössä hyvin paljon virheitä. Myöskin kokonaisuudessaan jätepolitiikassa. Jos katsotaan kuinka paljon Euroopassa poltetaan jätteitä ja kuinka vähän niitä oikeasti kierrätetään, niin meidän täytyy kysyä itseltämme, onko tämä teollisuuden syytä vai olemmeko lainsäätäjänä tehneet jotain väärin. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy nämä kaatopaikkadirektiivit ja muut kaikki nostaa uudelleen pöydälle, ja näin on tässäkin kohdin. Jos meillä on korkeita keräystavoitteita, niin silloin teollisuuden ö, edun mukaista on työstää tätä ja kehittää teknologiaa. Vain näin se toimii. Jätepolitiikassa me emme ole kehittäneet eteenpäin kierrätyspolitiikkaa, koska ei ole mitään kierrätystä. Kaiken kaikki menee mm, polttouuniin. Meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä. Yhdessä tai toisessa kohdin voi olla eri mieltä, mutta kokonaislinja on oikein liikaa jätettä menee poltettavaksi me olemme päättäneet sen yhdessä täällä, mutta jos olemme huomanneet, että se on väärin, niin sitten meidän täytyy se muuttaa. Tämä on tärkeä kysymys. Ja toinen tärkeä kysymys on myöskin tietoisuus. Kuinka monet ihmiset tiedostamattaan heittävät sähköjätettä Mm, äh, roskaämpäriin tai minne ikinä on todella surullista. Meidän on vedottava jäsenvaltioihin, että niiden on oltava äh, tehokkaampia tässä. Meillä on hyvin paljon uusia jäsenvaltioita tämän 12 laajentumisen jälkeen, jotka ovat parempia kuin vanhat jäsenvaltiot. Ei tässä ole kyse rahasta, vaan motivaatiosta. Tämän halusin sanoa täällä. Itävaltalainen kollegani mitä on We Are Rising? No meillä on jonkinlainen prosenttiluku kerättyä jätettä. Ja erityisesti Itävallasta kuulen, että on mahdollista laskea sitä realistinen prosenttiluku, mikä osuus siitä on elektroniikkajätettä. Se, että se on uudemmissa jäsenvaltioissa vaikeampaa kuin Itävallassa, sen kaikki tietävät, mutta se on oikeudenmukaisempaa toimia näin kuin sillä lailla, että lasketaan se markkinoille laiton kautta. Uudet jäsenvaltiot ostavat paljon, mutta eivät hän niin paljon romuta sitten, eihän se onnistu. Olisi oikeudenmukaista, jos menisimme tälle tielle. Komissio varmasti vielä sitä hiukan viilailee. Rova Lapage, mielelläni kutsuisin teidät. Te sanoitte, että tässä on ehkä ähm, oikeudelliselta näkökulmasta jotakin huolenaiheita. Jos teillä niitä on, niin olen hyvin kiitollinen. Minähän olen mikään juristi. Jos porsaanreikiä on, niin kertokaa meille. Sitten oli hyvin paljon hyvää tarkoittavia kysymyksiä, joissa emme ole oikeastaan niin kovinkaan paljon eri mieltä. Yhdessä asiassa haluaisin motivoida komissiota vielä. Standardien luominen on jätepuitedirektiivin mukaan kuin tuli ja vesi. Toiset toimivat hienosti ja toiset huonosti. Eikä komissio voi edes puuttua asiaan, kun kaikki on niin epäselvää. Komissio on kyllä hyvällä tiellä. Neuvosto voisi olla vielä vähän kunnianhimoisempi ja erityisesti mainitsen oman jäsenvaltioni. Silläkin on omia erikoisuuksiaan, ehkä se haluaa eurooppalaisia säädöksiä ja hyvä neuvoston puheenjohtaja, mitä tulee eurooppalaiseen tuottajamääritelmään. Minä tulin 22 vuotta sitten tänne Euroopan parlamenttiin, koska minä unelmoin tästä rauhasta ja valtavasta sisämarkkinoista. Ja meillä on kaikille kysymyksille eurooppalaisia sääntöjä talous- kysymyksillä. Ja sitten, kun e- televisio menee rikki, niin sitten ei ole eurooppalaisia sääntöjä. Eihän näin voi olla. Näin tämä asia tulee muuttumaan ja me viemme kyllä teollisuuden tähän suuntaan. Kyllä he sitä loppujen lopuksi sillä tienaavatkin ja sehän on myös teollisuuden toive. Kiitoksia. Näin tämä keskustelu on saatu kääntyä. 12. päivä syyskuuta kello 18 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Valiokunnassa toimitetaan äänestys 4. lokakuuta siinä kokouksessa. Kiitos. Sitten esityslistan viimeinen kohta. Sekin on aika painavaa asiaa, mutta kun kello on jo viisi ja on torstai-iltapäivä, niin Aika vähän on väkeä harvaksi, on joukko käynyt, mutta käsittelemme tämän aiheen kuitenkin. Aiheena ovat biosidituotteet. Esittelijämme on Krista Klaas, Rova esittelijä. Tekin olette tehnyt kovaa työtä. Tämä aihe on hyvin laaja ja koskee ihmisten arkea. Joten nyt me kuulemme, mikä tilanne on. Olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, niin kuin koordinaattorimme totesi, tärkeimmät henkilöt ovat vielä paikalla. Ja tämä aihe on aika mm, kapea erikoisala. Ja niin kuin Florence on todennut, niin meillä ei tässä ole eurooppalaista sääntelyä vielä ja kyllä meidän täytyy ympäristöä ajatella ja biosidien kestävää käyttöä, paitsi Euroopassa myös muutenkin. No niin, me asiantuntijat tässä nyt istumme yhdessä. Kiitän kollegoita ja myös sihteeristöä, jotka ovat tehneet kesätauollakin erittäin hyvää työtä, kun toisessa käsittelyssä ollaan aika kuluu ja siksi meidän tänäänkin täytyy täällä asiasta olla keskustelemassa. Ja toivon, että ne, jotka eivät täällä nyt ole keskustelussa mukana, niin ovat ainakin lukeneet tai lukevat tekstin. Mitä yhteiseen kantaa tulee, niin äh, vähän alle puolet ensimmäisen käsittelyn vaatimuksistamme – on otettu yhteiseen kantaan neuvoston kanssa ja näin ollen monet vaatimuksistamme olemme saaneet läpi. Erityisesti nostaisin tässä esiin vaatimuksemme, joka liittyy varovaisuusperiaatteeseen, viittaus vesipuitedirektiiviin sekä muuhun vesilainsäädäntöön, joka on relevanttia. Nämä vaatimukset on otettu huomioon. Samoin korvaavat tuotteet, ne saavat seitsemän vuoden eivätkä kymmenen vuoden äh, lupaa. Ja äh, sitten äh, PVT. Tämä on tällainen korvaava kriteeri, mitään erityistä riskiarviointia ei toteuteta eikä merkintää. Ei vaan yksi on ja yksi erikoismerkintä, nimittäin nanomateriaalit on merkittävä. Tämä oli meille valiokunnassa tärkeä asia ja lisäksi olemme ottaneet mukaan määritelmän herkistä ryhmistä ja sitten vielä merkittävistä muutoksista, joten kyllä me yhteisessä kannassa voimme olla näiltä osin tyytyväisiä. Yhdessä kysymyksessä neuvosto otti Aimo Harppauksen kohti parlamenttia, nimittäin nämä poikkeukset tai puitteiden luominen, no nyt kyse on tuoteperheistä, se on meille, se käy meille aivan hyvin. Kuitenkin tästä mietinnöstä tuli aika pitkä, 101 tarkistusta jouduttiin tekemään, se on paljon toiseen käsittelyyn, mutta se johtui pääasiassa siitä, että yhteiseen kantaan liittyi monia ristiriitaisuuksia, sisäisiä ristiriitoja, jotka varmaankin ajan puutteen vuoksi Eh, jo tulivat mukaan tähän tekstineuvoston neuvoston taholta ja jotka parlamentin nyt tulee ja täytyy putsata sieltä pois. Monet minun tarkistuksistani ovat ihan teknisiä ja ne pyrkivät vain tekstin sisäiseen johdonmukaisuuteen sekä johdonmukaisuuteen tämän asetuksen ja muun lainsäädännön välillä. Ja mielestäni komission tulisi kyllä nämä ö, tarkennukset ö, ottaa huomioon. Itse olen kaikkiin näihin tarkistuksiin merkinnyt, mistä tässä on kyse. Olen erityisesti kiinnittänyt huomiota seuraaviin aloihin. Yhtäältä delegoidut säädökset olivat minulle tärkeitä sekä täytäntöönpanomääräykset, sillä niissä, niiden suhteen halusin Euroopan parlamentin kannan tuoda esiin Neuvosto on muuttanut monia täytäntöönpanomääräyksiä ja rajoittanut näin Euroopan parlamentin toimivaltaa. Erityisen tiukka kysymys tämä on artiklassa 8a, nimittäin aineiden hyväksyntämenettelyt sekä 17 eri maksut niiden käyttöönottoja tässä katsomme. Haluamme, että Euroopan parlamentti on mukana toimivaltaisena toimijana delegoitujen säädöksien kautta. Sitten ne sellaiset biosidituotteet, jotka on alistettu yksinkertaistetulle lupamenettelylle, halutaan luetteloida liitteessä yksi. Tämä oli parlamentin ensimmäisen käsittelyn vaatimus. On kuitenkin hyvin vaikeaa ymmärtää, että neuvosto on täällä jo ottanut joitain tuotteita mukaan, vaikka ne eivät edes täyttäisi yksinkertaistetun lupamenettelyn vaatimia määräyksiä. Ja minä katsonkin, että kaikki sellaiset äh, aineet, tai kaikki nämä aineet, jotka tähän listaan pääsevät, äh, tulee sille ottaa Euroopan parlamentin ää, äh, ollessa mukana toimivaltaisena päättävän, päättäjänä, eli delegoitujen säädösten kautta, joten pyydän, että neuvosto katsoo vielä tätä luetteloa. Vuodesta 2017 kautta me halusimme käyttöön kaikkien biosidituotteiden yhteisen lupamenettelyn, paitsi niiden, jotka liittyvät tähän poikkeukseen. Vastoin kuin parlamentti vaatii, neuvosto jättää hyvin laajalti tämän toimivallan jäsenvaltioille. Ja näin komissiolla olisi vain koordinoiva rooli. Yhteisessä kannassa nyt meillä on äh, yhteis, äh, yhteisön laajuinen äh, kaksi vaiheinen lupamenettely ehdotettuna. Tätä on vähän vaikeaa ymmärtää tai sen voi ymmärtää vain teoriassa, koska neuvosto haluaa tähän lupamenettelyyn sellaisia tuotteita, jotka eivät voi asetuksen astuessa voimaan edes vielä tehdä hakemusta. Tämän lisäksi neuvosto ehdottaa, jättää avitsiidit ja tietyt muut tuotteet jo ennalta EU-lupamenettelyn ulkopuolelle. Tämä on mielestäni väärä lähestymistapa. Se, että kokonaiset tuoteryhmät jo ennalta jätetään unionin lupamenettelyn ulkopuolelle, koska mehän haluamme tukea innovatiivisia ympäristöä suojelevia tuotteita ja Siksi ehdotan, että vain biosidituotteet, joissa on vaikuttavia aineita, jotka ovat äh, poikkeusmenettelyn alaisia, voidaan jättää tämän yhteisölupamenettelyn ulkopuolelle. Kuitenkin äh, ehdotan tällaista kaksivaiheista lähestymistapaa itsekin, ja nämä vaiheet ottaisivat huomioon ne tuoteryhmät, äh, jotka ovat jo käyneet läpi tämän biosidin ohjelmaan, tarkastusohjelmaan ja näin ollen voivat tehdä unionilaajuisen hakemuksen. Ja sitten vuodesta 2017 alkaen halutaan laajentaa tätä lupamenettelyä, EU-lupamenettelyä kattamaan kaikki tuoteryhmät, paitsi ne, jotka jäävät todella tämän poikkeuksen alaan. Ja kyllä mielestäni tästä vaatimuksesta pitäisi pitää kiinni. Mitä tulee maksuihin? Mielestäni tarvitaan selkeä maksujärjestelmä, Erityisesti tämä on tärkeää yrityksille, joiden täytyy ennalta tietää, minkälaisia kustannuksia tuotteen lupamenettely tulee mukanaan tuomaan. Tällainen vuosimaksu tulisi myös kantaa, jotta viranomainen voi sitten toimia itsenäisesti jatkossa, mutta mutta maksut, joita virasto tai jäsenvaltiot kantavat, niin äh, meidän täytyisi kyllä kilpailun nimissä ja sisämarkkinoiden nimissä tällaista vastustaa niin että saadaan aikaan yhtäläinen menettely. Ja delegoidun säännöksen kautta mielestäni tästäkin tarvitaan yhteispäätöstä. Tarvitaan selkeät biosidituotemarkkinat. Nehän ovat pienet markkinat ja siksi meidän on toimittava kustannustehokkaasti myös lupamenettelyjen puitteissa. Ei voi olla niin, että äh, valmistaja voi valita sen jäsenvaltion, missä lupamenettely on halvin. Se ei voi olla kenenkään edun mukaista. Mitä tulee äh, varantuneiden ryhmien määrittelyyn, Neuvosto on sen osittain hyväksynyt ja biosidituotteiden kestävä käyttö, sitä he eivät ole hyväksyneet. Mitä tulee turvalliseen biosidikäyttöön, niin tämä tarkoittaa sitä, että samalla tarvitaan direktiivi biosidituotteiden kestävästä käytöstä. Ja kun ajatellaan ammattimaista käyttöä sekä sitten ihan kuluttajia, niin heidän on saatava tietoa näistä tuotteista. Öö, esimerkiksi Saksassa tuholaistorjujilla, heidän ammattikunnallaan on erinomainen koulutus ja he todella tietävät, miten näitä tuotteita käyttää. Ja katsomme, että kyllä tällaista ammattimaista käyttäjäkuntaa todella tarvitaan. Ja sitten ensimmäisessä käsittelyssä pitkään keskustelimme muotoilusta, joka varmistaa sen, että merkintä ja että merkintä sisältää myös viittauksen vaaraan siinä tapauksessa, että biosilla voi olla ulkoisia vaikutuksia yhteisen kannan mukaan. Tähän kuitenkin tulevat mukaan myös sellaiset tuotteet, jotka eivät ole loppu muodossaan biosidejä, mutta jotka ovat olleet yhteydessä biosideihin jossain vaiheessa tuotantoketjua. Esimerkiksi kirja, eihän kirja, kirja nyt mitään biosidia sisällä, mutta paperivalkaisuprosessissa on biosidia äh, mahdollisesti käytetty, joten meidän täytyy nyt vielä katsoa, että miten tämä muotoiltaisiin järkevällä tavalla. Eihän tällaista merkintää tarvita. Emme ole oikein hyvää muotoilua vielä keksineet. Äh, toivon, että viisasten kivi löytyy, mutta olen tähän nyt palauttanut ensimmäisen käsittelyehdotuksemme, jotta tähän nyt saadaan jotakin edes. Sitten eläinten suojelu Pidimme erittäin hyvän kokouksen ja komission kanssa yhdessä löimme viisaat päämme yhteen siitä, että mitä tarkistuksia tähän tarvitaan. Ensimmäisessä käsittelyssä sovimmekin tästä nopeasti, mutta uskoakseni tämä on nyt hyvä öö, luotettava muotoilu. Siis tässä on aina vaakakupissa se, että eläinkokeita kyllä tarvitaan, mutta mutta niitä on käytettävä erittäin tietoisesti ja mahdollisimman rajoitetusti, ettei mitään tarpeettomia eläinkokeita tehdä. Sitten nanomateriaalit, uuselintarvike direktiivissähän no niin, jota neuvosto sitten ei hyväksynyt. Se halusi uuden määritelmän komissiolta vuoden loppuun mennessä nanomateriaaleista. No minä olen tähän palauttanut vanhan määritelmämme, koska mielestäni komission kyllä tulisi meille kertoa, että milloin tämä määritelmä on tulossa ja mikä se on. No niin, parhaat kollegat, itsekin ihmettelin enkä oikein ymmärrä, miksi neuvosto on sotkenut nämä artiklat ja niiden numeroinnin aivan kokonaan. Tässä on uusia artikloita ja uutta numerointia. Se on hiukan hankaloittanut tätä työtä kyllä. Ja, jos, ja kun tämän tekstin luette, niin lukekaa se kokonaispakettina. Kyllä, se on luettava kokonaan, että siitä jotakin käsittää. Ja me haluamme tässä parantaa yhteistä kantaa ja toivon, että meidän onnistuu toisessa käsittelyssä saada aikaan sopimus. Ja nyt minä jännityksellä odotan, että mitä huomioita tähän asiakirjaan on vielä tulossa. Kiitoksia. Krista. No niin, kiitos Krista Klaas tästä tarkistusten esittelystä toisessa käsittelyssä. No niin, tässä on vielä se ongelma, joka myöskin oli tuossa elektroniikka- ja sähköromu-direktiivissä. Saadaanko sisämarkkinoille eurooppalaisia ratkaisuja vai säilyvätkö 27 erilaista kansallista ratkaisua? Näyttää siltä, että neuvostossa ei oikein ole luottamusta eurooppalaisiin ratkaisuihin, vaan kaikki haluavat säilyttää omat määritelmänsä ja ratkaisunsa. Ja kun ajattelee sisämarkkinoita, niin eikö nyt juuri eurooppalaisia ratkaisuja tarvittaisi? Kaksi varjoesittelijääkin on vielä paikalla. Hienoa. Dan Jörgensen ensin ja Colin Lepas toinen. Ja Dan. Tack för det, här formen. Lad mig starta med att säga tack till fru Klaas, øh, vores rapportør. Øh, jeg synes, der er rigtig mange gode ting. Kiitos. Minä olen todella sitä mieltä, että tämä, tässä on loistavia kohtia tässä mietinnössä. Olen sitä mieltä, että johdanto oli myös erittäin hienosti luonnosteltu ja olen ihan samaa mieltä monista kohdista, joita tässä nostettiin esille meidän pitäisi vielä kerran korostaa, kuinka välttämätöntä meillä, meille on direktiivis biosidien pysyvästä käytöstä. Tämähän on synnyttänyt keskustelu, joka oli keskeistä poliittisissa puoliryhmissä, eli tämä sana kestävä, niin kuin Rova Klaas tässä meille kertoi, minä toivoisin, että hän myös hyväksyisi sen täysimittaisena koko merkityksessään. Sen pitäisi olla meidän prioriteettimme. Olen myös varsin iloinen siitä, kuinka tässä on käsitelty eläinkokeita. Meillä pitäisi olla mahdolliset korvaavat toimenpiteet kuitenkaan vaarantamatta turvallisuutta. Olen kuitenkin samaa mieltä Rova Klaasin kanssa. Tämä edellyttää, tulee edellyttämään kuitenkin paljon paljon työtä he, henkilöstöresursseissa, mutta se tarkoittaa myös paljon tarkistuksia yhteiseen kantaan, tarkistoja, joita me puollamme. Me olemme ainakin samaa mieltä näiden keskeisten kohtien kanssa, jossa puhutaan eläinkokeiden rajaamisesta. Olemme myös samaa mieltä siitä, että ei pidä hyväksyä parlamentin valtaoikeuksien mm, vähentämistä delegoitujen säädöksien myötä. Tässä on kyse komitologiasta, mutta se ei rajoitu vain siihen. Meille delegoidut säädökset ovat juridisesti painavia. Emme voi mitenkään hyväksyä tätä. Minulla on sellainen vaikutelma, että että kun neuvosto tulee ehdottamaan jotakin, että se on ihan, ihan osuvaa, se on ihan, se on ihan asiallista, mutta emme me tule sitä kuitenkaan hyväksymään. Mutta tämähän oli vain neuvottelumielessä luotu puitteisto. Jos on näin, niin mitä hyötyä, mitä virkaa sillä sitten oli? Kaikkien näiden myönteisten kohtien jälkeen on kuitenkin joitakin kohtia, joiden, joista meidän mielestämme pitäisi kuitenkin tehdä muutoksia pyrin nyt kertomaan ne mahdollisimman tiiviisti. Ensinnäkin nämä poikkeuslupamenettelyt tai kriteerit eivät ne ole mitenkään hyviä tai riittäviä. Kyllähän me olemme niitä nähneet. Meidän mielestäni poikkeukset, tai jos puhutaan näistä poikkeuslupakriteereistä – niin niitä on ehkä vaikea hyväksyä. Meidän pitää todella osoittaa, että ne ovat välttämättömiä. Jos meillä on näitä poikkeuksia, niin silloin ainakin meidän pitäisi olla tarjolla korvaavia toimenpiteitä, torva, korvaavia aineita, korvaavia vaihtoehtoja. Olen ihan samaa mieltä Zolainenin kanssa siitä, kun puhumme tekstin tavoitteista. Meillähän pitäisi olla markkinat yhtenäiset yhtenäiset markkinat, meillä pitäisi olla myös yhtenäinen lainsäädäntö, yhtenäinen menettely, yhtenäinen järjestelmä jos me teemme keskitetyt päätökset, sen pitäisi silloin, sitä pitäisi silloin soveltaa kaikissa jäsenmaissa, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia ympäristökysymyksissä, terveyden, kansanterveyskysymyksissä, terveydenhuoltokysymyksissä. Jos halutaan sanoa ei biosiideille, niin silloin meillä pitäisi olla mahdollisuus myös säilyttää tämä ei-mahdollisuus. Sen takia me olemme aina taistelleet Rova Klaashan puhui myös näistä hyönteismyrkyistä, kun hän laati taanoin siitä mietintöä. Mehän olemme tehneet tästä jo oman kantamme puolueryhmässämme ja minä puolan sitä hyvin voimakkaasti. Ei tässä ole kyse siitä, että meillä olisi vain tarjota vaihtoehtoja yhteisön nimissä. Kyllähän me voimme toimia toisella tavalla, jos ajattelemme asiaa terveydellisestä näkökohdasta. Jos puhutaan nanoteknologiasta, silloin pitää eriyttää asiat. Haluaisin kuulla komission näkökannan nanokysymyksestä. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi tehdä ihan erillinen asiakirja siitä soveltamisalasta? Tämän tekstin painoarvo tai kantavuus, mitä mieltä komissio on siitä? Jotkuthan sanovat, että täällä puhutaan vain biosiideista – joita käytetään, joita käytetään ensivaiheessa. Ne eivät esimerkiksi jonkinlaisina hyönteishyttysmyrkkynä saadaan hyttyset loitonnettua kauemmaksi, eli siinä olisivat jonkinlaisia ensivaiheen tuotteita. Mutta voisiko voisivatko ne synnyttää terveydellisiä ongelmia. Meidän pitää ajatella enemmän tätä asiaa terveydelliseltä kannalta ja viedellä, ja sitten vielä lopputuotteiden muodostaminen, mistä ne koostuvat. Me tiedämme, että Suomessa tämä on suunnaton ongelma. Minä haluaisin myös palata tähän, ja mitä mieltä komissio on näistä lopputuotteista kunnoksen biosideistä? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun aika lailla samansuuntaisesti kuin edellinen kollega. Haluan tietysti ensiksikin kiittää esittelijää näkemästään vaivannäöstä. Minä olen kuitenkin vähän pahoillani siitä, että tämä tasapaino, johon päästiin ensimmäisessä käsittelyssä, on vähän nyt loitontunut. Ainakin näin minä sen koen, kun kuuntelin tämän päivästä esitystä, mistä mitä Dan Jorgensen vastikään sanoi. Öö, minä tuen ihan esittelijän kantaa, ei siitä ole mitään ei siitä synny mitään ongelmaa, mutta kun puhutaan näistä poikkeuslupamenettelyistä tai kriteereistä, mehän olemme vielä kaukana. Meillähän pitäisi olla nämä minimikriteerit ensin, miten neuvoston määritelmä on aivan liian rajava ja se kanta, mihin me päädymme ensimmäisessä käsittelyssä, on paljon parempi. Jos haluamme katsoa artiklaa 2. 2.a ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyä kanta määritteli hyvin täsmällisesti sitä, mitä puhutaan näillä huolimattomuusriskeillä. Jos me on kyse näistä häiritsevistä tekijöistä, niin meidän pitää ajatella myös, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä korvaavia suunnitelmia. Tässä oli kyse näistä poikkeuskriteereistä, jos puhutaan aktiivisista aineista näissä korvaavissa kysymyksissä. Se on todella iso kysymys. Meidän pitäisi myös ottaa uudestaan käsiteltäväksi parlamentin ensimmäinen käsittelystä syntyvät kanta, koska meillä on myös kriittisiä tekstejä, jotka liittyvät immunologiaan tai neurologiaan. Mitä tulee sitten käsiteltyisiin tuotteisiin? Meidän täytyy todellakin vahvistaa mekanismia, jota neuvosto on jo ehdottanut. Mitä tulee sitten nanokysymyksiin? Minä tuen Rova Klaasia hänen antamassaan määritelmässä nanokysymyksestä, mutta kun neuvosto ehdottaa, että otetaan komission tekemä määritelmä sellaisenaan, niin ainakin se, mitä me nyt olemme tässä nähneet ja kokeneet tästä aiheesta, minä en ole ihan vakuuttunut siitä, että me voisimme antaa blankosekin komissiolle tässä kysymyksessä. Toivon, että kun sen jälkeen tämä suositus on hyväksytty nanomääritelmästä, komissio tekisi virallisesti muutosehdotuksen tähän biosiidiin asetuksen, jotta parlamentti ja neuvosto voisivat täysimääräisesti käyttää lainsäädäntövaltaansa. Mitä tulee avoimuuteen? Minä haluaisin kuitenkin ottaa esille uudestaan tarkistukseni ensimmäisestä käsittelystä, jossa puhutaan ympäristövaikutuksista ja myöskin se, että vaatimukset, jotka liittyvät tiedottamiseen näistä aineista ja hyväksytyistä aineista, olisi todella kattava asianmukainen. Ja mitä tulee sitten lupa, luvan myöntämismekanismeihin, jos puhutaan yhteisön kannalta, neuvoston ehdottama järjestelmä on ihan järkevä. Me voimme edetä astettain vuoteen 2017 komission tiedotteen mukaan me voimme todella vastata tarpeisiin. Jos puhutaan yksinkertaisesta, yksinkertaistetusta lupamenettelystä, sehän on ihan mielenkiintoinen ajatus, koska mehän tarvitsemme paljon joustavampia mekanismia, mutta sen toteuttaminen on vähän hämmentävä. Komissio haluaa uuden liitteen numero yksi ja uudet kriteerit, millä määritelmään nämä aineet, jotka voidaan siihen sisällyttää. Kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma Neuvosto on jo sisällyttänyt siihen aineet tähän uuteen liitteeseen numero yksi. Kuitenkaan ei tiedetä, mitkä ovat perusteet, eikä olla varmoja, että vastaavatko ne kriteisiin. Minkä takia annetaan kriteereitä, jos, on, jos ei tiedetä kriteereitä, niin miksi annetaan niin valmiita tuotteita? Se on vähän omituinen järjestys. Toinen lupamenettelyjärjestelmä näille korvaaville aineille kyse ainoastaan tuotteista. Onko tämä todella toteutettavissa? Tässä minun kommenttini ja olisin erittäin iloinen, jos voisin kuulla komission vastaukset näihin ja myös kuulla esittelijän kommentit. Kiitos. Kiitokset Corinne Lepage. Me haluamme nyt kuulla EFSAn Jukka, mm, ja Jukka Malmin esitelmän. Te tulette Helsingistä, Jukka Malm, te voisitte kertoa, mikä on teidän mielipiteenne tästä EFSAsta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todella Nika, ähm, sääntelyasioiden äh, johtajana ekasta minä äh, sää, valmistelen tätä biosidiasetusta ja siksi äm, johtaja on pyytänyt minua olemaan täällä hänen sijallaan, joten kiitoksia kutsusta. Virasto äh, todella on iloinen tästä kutsusta osallistua tähän keskusteluun. Me valmistelemme tärkeää uutta mandaattia hyvin vakavasti ja me olemme sitoutuneet tekemään hyvää työtä. Toivon todellakin, että eh, ekan eh, tieteellinen ja tekninen eh, asiantuntemus ja meidän kokemuksemme REACHista tulevat olemaan hyödyksi teille. Yksi tärkeimmistä tekijöistä meille ovat äh, näiden tulevien äh, tehtävien äh, vaikutus resursseihimme. Tämä johtuu siitä, että meidän resurssimme ovat jo nyt hyvin tiukalla. Lisäksi tämä biosidiasetus näkee hyvin tiukan jaon REACH-toimien ja biosidin biosiditoimien rahoituksen välillä. Meidän on pidettävä siis rahoit- verotuksellinen tilinpito erillään. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi käyttää tukia tai maksutulojamme, jotka saamme Reachistä näihin biosideihin. Ja siksi voin ainoastaan korostaa sitä, että viraston rahoitustarvetta on uudelleen tava sen jälkeen, kun tämä, tästä lopullisesta säädöstekstistä on sovittu. Tässä yhteydessä arvostan myös tämän valiokunnan äh, äänestystulosta virastomme budjettikohdista Huomaamme myös, että hyvin pieniä teknisiä muutoksia äh, hyvin monimutkaiseen säädöskompleksiin, kuten biosidesäädökseen, voi vaikuttaa äh, menettelyjen äh, hyvään toimintaan. Siksi me olemme iloisia esittelijän teknisistä tarkistuksista, jotka helpottavat tämän tulevan asetuksen käytännön täytäntöönpanoa koska mitään suoria kysymyksiä keskustelussa ei meille esitetty, aion keskittyä ainoastaan joihinkin meille tärkeimpiin kysymyksiin. Mitä tulee unionin luvan varaistamisen laajuuteen. Me itse asiassa toivotamme tervetulleeksi mm, virastomme roolin ja vastuun laajentamista, jotta tästä luvanvaraistamisprosessista tulisi menestys. Meillä on jotakin menestystekijöitä mielessämme ja tähän kuuluu tietenkin se, että säädöstekstin määräysten täytyy olla riittävän selkeitä ja tämä järjestelmä ei saa olla liian monimutkainen. Meidän näkökulmastamme tästä näkökulmasta katsoen tämä ehdotus on toimiva. Lisäksi äh, virastomme täytyy saada riittävästi äh, resursseja tämän tehtävän toteuttamiseksi ja tässäkin kuten sanoin pienillä muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia resursseihin ja siksi on tärkeää äh, päivittää rahoitusarvioita lopullisen sopimuksen jälkeen. Mitä tulee tähän luvanvaraistamiseen ja sen laajuuteen on se, että kolmas menestystekijä, jonka haluaisin mainita, on tämän luvanvaraistamisen laajentaminen askel askeleelta. Tämä on uudenlainen menetelmä eu tasolla – ja se on eh, tieteellisesti ja teknisesti hyvin haastava. Ja siksi meidän näkökulmastamme on erittäin tärkeää, että voidaan varmistaa tällainen eh, kapasiteettien luomisvaihe ja eh, oppimiskäyrä. Me olemme olleet tämän tyyppisissä tehtävissä mukana jo aikaisemmin. Siksi meillä on tärkeää, että asteittain laajennetaan tätä unionin luvan varaistamista ja että työtaakkamme nousee asteittain. Eli siis tuotetyyppien määrä ei kuitenkaan automaattisesti kerro meille, kuinka suuri työtaakkamme tulee olemaan huomioimme tämän keskustelun eläinkokeista ja arvostamme myös sitä, että nämä pääperiaatteet, joilla vältetään turhaa ja eläinkokeita ovat linjassa REACHin ehdotusten kanssa ja siksi vaikuttaa siltä, että myös biosidien suhteen on mahdollista varmistaa samanaikaisesti se, että riittävää ja korkealaatuista tieteellistä tietoa on saatavilla, mitä tulee biosidituotteiden turvallisuuteen ja samanaikaisesti voidaan välttää turhat eläinkokeet meille. Turhien elinkokeiden välttäminen on osa päivittäistä työtämme ja me annamme neuvoja ja välineitä yrityksille, jotta tämä voi toteutua ja toivottavasti tällä tavoin voimme luoda synergioita myös tulevien tehtäviemme suhteen biosidisaralla. Puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Danke, Jukka Malm. Kiitokset Jukka Malm. Mukavaa, että ekalla on myönteinen suhtautuminen biosiideihin direktiiviin, niin ei olisi oikein ymmärrettävää, kun on kemikaalidirektiivikin, että biosidit säänneltäisiin täysin kansallisesti. Mehän myös vierailulla Helsingissä näimme tilanteen. No niin, komissio on myös paikalla. Patrick Murphy ympäristöpääosastolta on paikalla, joten ehkäpä herra Murphy voi nyt esitellä meille komission kannan. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että tämä direktiivi on myös komissiolle prioriteetti. Erittäin tärkeä osa kemikaalipolitiikkaa. Ja tämä täytyy myös saada sitten täytäntöön mahdollisimman pian. Pidämme tätä täysin mahdollisena ja teemme kaikkemme tukeaksemme toisen käsittelyn sopimusta. Samoin olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että viimeisten puolentoista vuoden aikana on lähennetty. Eri kannat ovat lähentyneet hyvin paljon ja neuvoston teksti on huomattava parannus komission alkuperäiseen parannukseen ja niin kuin parlamentti totesi jo yli puolet parlamentin tarkistuksista on otettu huomioon neuvoston tekstissä, joten kyllä tässä on hyvin paljon konvergenssia toimielinten välillä ja teksti on parempi ja voimakkaampi, koska siihen on näitä hyviä panoksia saatu eri toimielimistä. Ekan kollega tuossa jo totesi, että tekstissä on monia poliittisia tärkeitä kysymyksiä ja pyritään ottamaan lähentämään neuvoston ja parlamentin kantoja, mutta on myös monia teknisiä kysymyksiä, niin teksti on 250-sivuinen ja varsin monimutkainen ja on äärimmäisen tärkeää, että teemme tekstistä mahdollisimman tehokkaan ja täytäntöön pantavan. Se tulee kuitenkin olemaan voimassa tulevat 10-15 vuotta ja sen tehokas täytäntöönpano on äärimmäisen keskeistä ja tärkeää. Tietänette puheenjohtaja, että komissio elokuun puolessa välissä hyväksyi virallisen tiedotteen neuvoston kannasta. Tämä on välitetty parlamentille ja neuvostolle vastikään ja haluaisin kiinnittää huomioon ne yhteen tai kahteen avainkohtaan, jotka komission tiedonannossa ovat. Ensinnäkin mm, delegoidut säädökset vastaan soveltamissäädökset, niin komissio katsoo, että ensinnäkin mitä tulee tähän aktiivisten aineiden luetteloon haluaisimme delegoitua säädöstä soveltaa tässä ja samoin tämä toinen lainsäädäntö kysymys sähkö- ja elektroniikkalaite romusta. Siihenkin haluaisimme säilyttää delegoidun säännöstön piirissä. Niin, tämä voitaisiin tekno- teknisesti ehkä nähdä suhteellisen pienenä kysymyksenä, mutta laskelmiemme mukaan tämä paketti astuisi voimaan, jos toinen käsittely saadaan sovittua, niin ehkä tuossa vuoden 2012 puolessa välissä kaikki käännösversiot olisi saatu ja tämä täytäntöön panon, mutta tekstissä lukee ensimmäinen ensimmäistä 2013 ja ekan kollega viittasi siihen, että täytäntöönpantavuus on äärimmäisen tärkeä kysymys. Eivätkö EU-tuet virtaa ennen kuin teksti on voimassa? Eli EKA ei saa EU-tukea ennen kuin aikaisintaan 2013 vuoden puolessa välissä. Siksi arvioimme, että EKA tarvitsee lisää aikaa voidakseen valmistautua tekstin täytäntöönpanoon ja siksi olemme suositelleet tiedonannossamme, että tämä, tämä lain voimaan astuminen lykättäisiin syyskuun alkuun 2013 niin, että EKA saisi mahdollisuuden rekrytoida henkilöstöä, valmistautua, ottaa käyttöön tietojärjestelmän ja niin edelleen. Sitten lopuksi komission tiedonannosta vielä. Mitä resursseihin tulee, niin komissio on, mitä näihin tekstimuutoksiin tulee, todennut, että yksi pääasiallisista huolenaiheistamme on se, että tätä tekstiä täytyy voida täytäntöönpanna tehokkaasti. Tällä neuvoston tekstissä oli koko joukko muutoksia, mukana myös koko joukko Euroopan parlamentin muutosesityksiä, mutta tämä on nyt johtanut siihen, että esimerkiksi keskitetty menettely on lisääntynyt, nämä tekniset vastaavuudet, lisää työtä komiteolle, lisää työtä tiedonjaon suhteen, lisää työtä luottamuksellisuuden suhteen. Ja me olemme tässä tiedonannossamme nyt pyrkineet siihen, että katsoisimme tämän resurssi- ja rahoituspuolen ja toteamme, mikä, mitkä resurssit ekan mielestämme tulisi tätä varten saada ja mitä vaikutuksia tällä on EU-maksuihin ja niin edelleen. Ja voitte todella näistä laskelmista nähdä, että EU-tukiin tarvitaan hyvin paljon frontloadausta ennakkomaksuja, että asiat saadaan käyntiin. Pari, kolme huomiota vielä liittyen kysymykseen, kysymyksiin, joita jäsenet täällä nostivat esiin nanomateriaaleista. Komissio on kai kertonut teille, että suositus määritelmäksi tulee välittömästi. Tätä olemme toistaneet jo jonkin aikaa, mutta nyt puhumme viikoista. Tämä asia on käsittelyssä hyvin korkealla tasolla komissiossa tällä hetkellä ja voitte saada suosituksen ja sitten nähdä sen toimivuuden. Mitä sitten tulee näihin eri artikloihin, kun neuvoston teksti julkaistiin, eräsi hyvin paljon huolenaiheita erityisesti teollisuuden piirissä liittyen tiettyihin käsiteltyihin tuotteisiin ja todella varoituksiin, minkälaisia sivuvaikutuksia näillä tuotteilla saa olla kuluttajia, täytyy todella tiedottaa. Ja nyt täällä on esitetty huolenaihe siitä, että tässä ollaan menty liian pitkälle ja jopa kaikki mahdolliset lopputuotteet, joita markkinoilla on, kuten vaikkapa sanomalehdet tai kirjat tai keramiikkatuotteet, kaikkiin niihin tarvittaisiin merkintä siitä, että tuote on äh, äh, alistettu biosidikäsittelylle jossain vaiheessa tuotantoprosessia. Äh, ja esimerkiksi jotkut huone työkalut voivat sisältää biosidikäsiteltyjä osia ja aiheuttaa näin allergiaa ja tämä täytyisi merkitä kyllä. Tämä haluttiin hoitaa, mutta tämä aiheutti sen ongelman, että nyt miljoonat tuotteet tulisivat tämän sovellusalan biosidikäsiteltyjä on alle ja tämä aiheuttaisi luonnollisesti suuria ongelmia. Eli halutaan luonnollisesti kaikki todelliset riskit merkitä, mutta ei haluta sitä, että miljoonat miljoonat eri tuotteet on merkittävä, vaikkei se tarpeen olisikaan. Komissio katsoo, että biosidien kestävä käyttö on erittäin tärkeä asia Yksi huolenaiheistamme on se, että kun katsotaan, mitä komission ja sen valtioiden ja ekan tulevina viitenä vuotena tulee tämän uuden lainsäädännön täytäntöön panemiseksi tehdä, kyse on aivan uusista menettelytavoista, esimerkiksi aktiivisten aineiden tarkastelusta, uusien biosidituotteiden lupamenettelystä ja niin edelleen, niin edelleen. Ja tällä hetkellä meillä on 30 eri sekundaarisen lainsäädännön määräystä, jotka myös tulisi katsoa. Ja todella kestävä biosidien käyttö on yksi prioriteeteistamme tulevina neljänä viitenä vuotena. Ja pidämme sitä tärkeänä kysymyksenä, mutta mietimme hiukan, että kun tämä tuo niin paljon lisää työtä, e, että tämä e, säännöstö saadaan täytäntöönpantua, niin emme tiedä, voiko se olla kaikilta osin meidän prioriteettimme. Puheenjohtaja, Olemme myös huolissamme eläinten hyvinvoinnista. Panimme merkille esittelijän tekemät tarkistukset ja katsomme, että ne menevät yleisesti ottaen oikeaan suuntaan ja pyrkivät saamaan aikaan tasapainon ihmisten suojelun, ympäristön suojelun, mutta myös eläinten suojelun välillä niin, että eläinkokeet rajoitetaan ää, niin harvoiksi kuin mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. En tässä nyt halua käyttää enempää aikaa. Kiitos. Thank you very much, uh, Patrick. Kiitoksia oikein paljon, Patrick Murphy. Nyt meillä on ilo kuulla neuvostoa jälleen kerran. Beata Wojcik on neuvoston työryhmän puheenjohtaja ja te kerrotte meille hiukan neuvoston kannasta. E, yeah, uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tervehtiä kaikkia. Haluaisin kiittää kutsusta ja siitä, että tämä aihe on nostettu esityslistalle. Tämä asetus on meille erittäin tärkeä ja se on myös yksi Puolan puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Siksi haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Klassia, siitä, että hän hyvin aikaisessa vaiheessa tarttui tähän aiheeseen ja että hän reagoi neuvoston yhteiseen kantaan ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä asiakirja on hyvin tekninen ja monimutkainen. Täällä neuvostossa olemme työskennelleet jo kaksi vuotta tämän asian parissa. Myös Euroopan parlamentti on tehnyt hyvin paljon työtä. Edessämme on vielä enemmän työtä. Siksi meidän tulisi valmistautua siihen. Me emme saa unohtaa sitä, että meillä on vain hyvin vähän aikaa käytössämme. Se tulee vaikuttamaan työmme luonteeseen. Se tulee pakottamaan meidät kaikki keskittymään asetuksen tärkeimpiin elementteihin. Puolan puheenjohtajavaltio pyytää että näin toimitaan. Olen iloinen siitä, että sain kuunnella tätä keskustelua. Aion nyt kommentoida muutamia huomautuksia. Mutta pyytäisin, että ette unohda sitä, että meillä ei ole vielä mandaattia. Siksi voin käsitellä ainoastaan yksittäisiä kohtia. Siitä, mitä edustaja Klaas sanoi koherenssista muiden säädösten kanssa ja sisäisestä johdonmukaisuudesta neuvoston tekstissä. Tekniset muutokset tekniset tarkistukset käsittelevät näitä ja me analysoimme ne huolella. Uskon, että monet näistä tarkistuksista ovat erittäin mielenkiintoisia ja ne saattavat olla hyödyllisiä. Ne saattavat parantaa tekstiä. Mitä tulee eurooppalaiseen lupamenettelyyn, Minun mielestäni se on yksi tämän asetuksen tärkeimmistä kohdista. Me uskomme, että neuvoston lähestymistapa on järkevä ja tasapainoinen ja että se huomioi kaikki nämä elementit, jotka ekan johtaja mainitsi. Tässä on kyse viraston uudesta roolista ja uusista tehtävistä meidän täytyy myös muistaa tämän viraston mahdollisuudet, mitä tulee näiden uusien tehtävien täytäntöönpanoon. Sitten menettelystä ja delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäännöksistä. Te korostitte tätä asiaa erityisesti ja haluaisin sanoa, että neuvosto ei haluaisi rajoittaa parlamentin toimivaltuuksia, mutta neuvoston lähestymistapa perustuu yksityiskohtaisiin analyyseihin, joita olemme suorittaneet. Uskomme, että tietyt elementit riippuvat täytäntöönpanosta ja meidän täytyy taata hyvä menettely ja myös kansalliset asiantuntijat on otettava tähän mukaan. Näillä asiantuntijoilla tulee olla myös vaikutusta päätöksentekoprosessiin. Ja mitä tulee tuotteisiin, jotka on käsitelty biosideilla, tästäkin puhuttiin. Me tiedämme oikein hyvin, että tarvitsemme ratkaisun, joka on hyvä ja käytännönläheinen ja joka on turvallinen. Ja meidän on myös löydettävä joku tasapainoinen ratkaisu merkinnöille. Tätä komissiokin korostoi, ei saisi liioitella mihinkään suuntaan. Sitten nanomateriaaleista. Komissio oikeastaan sanoi kaiken siitä. Me odotamme jännityksellä komission töiden tuloksia. Ja vielä erään asian haluaisin lisätä, kun täytyy valita täytäntöönpanon säännösten delegoitujen säädösten välillä. Tämä tulee olemaan tulevien keskustelujemme aiheena, mutta haluaisin kiinnittää huomionne liitteeseen kuusi. Tässä on kyse yhteispäätösmenettelystä. Itse asiassa Euroopan parlamentti ehdotti ensimmäisessä käsittelyssä, että nämä oikeudet delegoitaisiin komissiolle. Liite 6 on erittäin tärkeä elementti tässä asetuksessa. Tässä on kyse yhteisistä periaatteista biosidien dokumentoinnin arvioinnissa. Mitä tulee biosidien kestävään käyttöön, eh, Jörgensen puhui tästä. Haluaisin sanoa, että tämä aihe tulee olevan tulevien keskustelujen keskiössä, mutta biosidien kohdalla tilanne on paljon hankalampi kuin esimerkiksi torjunta-aineiden kohdalla. Meillä on 22 kategoriaa ja kaikkien vaikuttavien aineiden äh, tarkastelu tulee kestämään vuoteen 2021 ja on erilaisia skenaarioita eri tuoteryhmille – ei tässä ole kyse samanlaisesta tilanteesta, sitä haluaisin korostaa. Mutta varmaa on se, että me tarvitsemme järkevän lähestymistavan. Tässä tärkeimmät kysymykset. Sanoin, että meillä on vähän, on vähän aikaa, olemme nyt toisessa käsittelyssä. Nyt meidän täytyy muutaman viikon sisällä tehdä kaikki se, mitä olemme tehneet ensin kahden vuoden sisällä. Meidän on nyt keskityttävä neuvotteluissa todellakin tärkeimpiin asioihin. Kiitoksia, edustaja Wojciech. Me työskentelemme nopeasti. Toinen käsittelyhän määrittelee myös aikapuitteet. No niin, Krista Klaas, mitä vielä on sanottavaa? Ja, niin, puheenjohtaja. Varmaan monesta asiasta voitaisiin vielä keskustella, sillä nythän me vain äh, puhuimme näin yleisesti tästä. Minun sanottava olen hiukan äh, pettynyt komission ja ekan ja neuvoston äh, innostenoisuuteen. Kyllä minä olisin toivonut vähän enemmän intoa eurooppalaisen lähestymistavan puolesta, koska toisin kuin torjunta-aineissahan meillä on tässä kansallinen lupamenettely jo etukäteen. Minusta olisi hiukan ristiriitaista, että annamme tämän ensin kansalliseen käsiin ja sitten sanomme, että myöhemmin äh, luomme eurooppalaisen lupamenettelyn. Tämä ei minun mielestäni ole laisinkaan järkevää. Olisin paljon toivonut, että tässä nyt äh, käritään hihat ja sanotaan, että ryhdytään toimiin, koska lopuksi me päädymme sitten vastavuoroisen tunnustamiseen ja onko se sitten helpompaa Euroopan sisämarkkinoille, niin sitä minä kyllä tässä tohdin epäillä. Joten meillä tulee olemaan vielä jännittäviä keskusteluja, kun määrittelemme käsiteltyjä tuotteita ja me emme saa myöskään unohtaa, että, me, että tässä on kyse tuotteista, markkinoilla, jotka eivät olleet mitään biosidituotteita, mutta joilla oli biosidivaikutus. Siksihän me tätä säädöstä halusimme, jos sohvasta tai saappaista aiheutuu sellaista haittaa ihmisille, että iho rupeaa kutittamaan tai jalat turpoavat, niin silloin kyllä tämä tuote olisi pitänyt merkitä, että siinä on näitä biosidejä ja tämä aiheuttaa tietenkin ongelmia määrittelyssä. Kuulin myös niitä kollegoja, jotka sanovat, että kyllä eurooppalainen lupamenettely, mutta meillä täytyy olla poikkeuksia jäsenvaltioilla ja tämäkin on se raja, jossa menemme aina hiukan poispäin eurooppalaisesta yhteisöllisyydestä ja meidän on katsottava, miten määrittelemme nämä kansalliset poikkeukset. Sama koskee näitä poikkeuskriteerejä ja näitä cut-offeja. Tämä kaikkihan nämä kaikkiaan ovat niitä korvattavia vaikuttavia aineita ja siellä ne ovat erityisen tarkkailun alaisina ja silloinkin ne ovat Euroopan laajuisesti hyvin luokiteltuja ja siksi meidän tulee määritellä mitattavat kriteerit. Ja on myös paljon sellaisia aineita, joita ei ole vielä kunnolla tutkittu ja siksi me sanoimme, ettei täysin ilman eläinkokeita tätä pystytä tekemään, mutta ne pitäisi rajoittaa eh, sellaiseen määrään, että pystymme ne vastuullemme ottamaan tuen virastoa, kun se sanoo, että tarvitsemme säädöstekstiä, joka on selkeää, mutta ei liian monimutkainen. Me eh, työstämme sitä, mutta minulla on välillä sellainen tunne, että mitä enemmän ihmisiä sitä työstää, niin sen monimutkaisemmiksi se teksti sitten muodostuu. Eräs asia, joka minua huolestuttaa ja jossa meillä ei ole vielä minkäänlaista lähestymistapaa ja johon voisimme ehkä hankkia vähän lisää sisältöä, on se, että millaiset nämä kustannukset oikein ovat. Millaisia kustannuksia biosidituottajille syntyy, kun ne haluavat luvan jollekin tuotteelleen? Pystyvätkö ne siitä selviämään? Haluaisin myös puhua siitä, että ei biosidituotteilla välttämättä ole valtaisen suuria markkinoita, e, eikä se tuota välttämättä suuria tuottoja, kuten esimerkiksi kemikaalit tai torjunta-aineet. Voisimmeko löydä jonkinlaisen tavan toimia, joka perustuu määriin? Ja siksi kannatankin näitä kahta listaa. En mä puhu nyt alhaisen riskin tuotteista, vaan nopeammasta lupamenettelystä ja tällainen helpompi, nopeampi lupamenettely, sen täytyy olla myös halvempi, koska eihän tässä ole kyse kriittisistä aineista. Joten meillä on vielä paljon keskusteltavaa. Tiedän myös, miten täällä parlamentissa työskennellään. Me usein työskennellemme kirjallisesti ja haluaisin vielä vedota kollegoihin ja työn tekijöihin, että ennen kuin kirjoittaa, katsoo, mitä esityksessä jo lukee niin, että emme sitten huku tarkistuksiin, vaan saamme aikaan hyvän päätöslauselman, jota voimme tukea. Ja määräajat ovat todellakin hyvin tiukat. Puheenjohtaja varmasti vielä sanoo jotain tarkistuksen jättämisen määräajoista. Odotan innolla tarkistuksia ja jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Klaas. Kiitokset Krista Klaas. tarkistusta jättämiselle on 12. lokakuuta kello 18 ja äänestys toimitetaan niin siis syyskuuta ja äänestys toimitetaan 4. lokakuuta. Ja sitten Strasburgissa seuraava kokous. Tavataan todellakin maanantaina. J'ai euh, rencontré quelqu'un qui a travaillé pour toi.